Oké okay, collega's, ik stel, uh, ik stel voor dat we beginnen. Uh, ik, uh, eh, ne- Ehdotan, että aloitamme työmme. Minä olen tässä väliaikaisesti puheenjohtajana. Herra De Magistris on tulossa tänne. Hänen täytyy lyhyesti palata Italiaan, mutta hän kyllä tulee Brysselin takaisin. Niin, tietenkin hänen hiilijalanjälkeensä siitä kyllä vähän kasvaa. No niin, menemme esityslistaan. Esityslista on hiukan muutettava siinä mielessä, että kohta 11 Kotsoliinon mietintö yhteisön taloudellisten etujen suojaaminen, petosten torjunta, vuoden 2008 vuosikertomus. Äh, herra Kotsolinan on lähdettävä täältä kello 11, ja siksipä ehdottaisin, äh, että ensin käsittelisimme Kotsolinon mietinnön ja sitten kuulisimme herra Kallasta. Näin olemme sopineet myös komission jäsenten kanssa. Tässä ensimmäinen muutos esityslistaan, jota ehdotamme, ja toiseksi Tämä koskee kysymystä, josta olemme puhuneet koordinaattorien kokouksista ja jonka ilmoitimme eh, viime kokouksessa. Tässä on kyse siitä, että odotamme eh, kertomusta tai lausuntoa parlamentin oikeudelliselta yksiköltä Olafin varapääjohtajan nimityksen suhteen. Siinä on syntynyt ongelmia ja me olemme pyytäneet lausuntoa oikeudelliselta yksiköltä edustaja Greslen aloitteesta. hän on tämän parlamentin suurimman ryhmän, EPP-ryhmän koordinaattori. Ehdottaisin, että otamme tämän asian aivan ensimmäiseksi käsittelyyn, koska meidän täytyy tietää tästä asiasta. Siitä riippuu myös jatkokeskustelu herra Semetan ja Kallaksen kanssa. Tässä muutokset esityslistaan. Eli ensin oikeudellinen yksikkö saa puheenvuoron, sitten tunti herra Semetan kanssa, sitten herra Kotsoliinon mietintö ja sitten tunti keskustelua herra Kallaksen kanssa. Tässä esityslistaan tehdyt muutokset. Toivottavasti tämä sopii teille. Kiitoksia hyvät kollegat. Sitten annan oikeudelliselle yksikölle puheenvuoron. Olkaa hyvä ja kertakaa meille, miten arvioitte tämän nimitysasian. Kiitoksia. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik... Kiitoksia, puheenjohtaja. Jatkan nyt englanniksi, koska tämä lausunto on englanniksi. Olaf. Olafin eh, Brunerin jatkaja nimityskysymys. kysymys eh, te olette nähneet tämän ehdotuksen ja varapuheenjohtaja Kallaksen kirje. Siinä sanotaan, että jos pääjohtaja kuolee, niin komission nimeämä seuraaja tai sijainen, niin hän toimii pääjohtajana sijaisena tässä tapauksessa. Kyseessä on herra Aile. Tämä perustuu artiklaan 27 komission työjärjestyksessä ja tässä sanotaan, että jos pääjohtaja ei voi hoitaa virkaansa, niin silloin vanhin varapuhepääjohtaja hoitaa näitä tehtäviä tai vaihtoehtoisesti komission nimeämä virkamies. Eli komissio sanoo, että tämä on normaali sijaismenettely, normaali, tällä tavalla toimitaan komission pääosastolla. Me olemme tästä eri mieltä kahdesta syystä. Ensinnäkin siitä syystä, että tämä ei ole normaali sijaismenettely, kun pääjohtaja luopuu virastaan. Tässä on kysymys pääjohtajasta, joka kuoli ja tähän uudelleen nimitykseen menee paljon aikaa. Ja toiseksi, ja tämä on vieläkin tärkeämpi argumentti, on se, että tässä jätetään huomiotta Olafin tilanne tässä nimitysmenettelyssä, koska artikla 12 Olafin omista säännöistä sääntelee tätä nimitysmenettelyä. Tähän liittyy myöskin artikla 5 Olafin säännöistä. Eli yhteispäätösmenettelyn mukaisessa asetuksessa nimitysmenettely on mainittu. Pääjohtajan nimeämiseksi komission täytyy käynnistää kuulemiskierros Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa. Tämä on erityisvaatimus, joka perustuu tilanteelle, jonka meille on tuttu esimerkiksi Epson kautta. Ja tässä painotetaan sitä, että Olaf on erityistapaus. Tämä ei ole mikään komission sisäinen pääosasto. Tämän nimitysmenettelyn tarkoituksena on taata pääjohtajan riippumattomuus ja uskottavuus, koska normaalissa komission menettelyssä Olafin pääjohtajallahan on erityisiä tehtäviä jotka juontavat juurensa Olafin omaan säännöstöön. Eli tämä nimitysmenettely on suhteessa tähän riippumattomuuteen. Tässä tapauksessa puitteet ovat hieman erityislaatuiset. Meidän mielipiteemme ja tämän me kerrommekin tässä lausunnossa, joka teillä on siellä kansioissanne, me sanomme, että tätä tilannetta ei voi verrata normaaliin sijaismenettelyyn normaalissa komission pääyksikössä. Olaf on erityistilanne ja emme halua millä tavalla ennakoida sitä, että komissio mahdollisimman piakkoin käynnistäisi tämän lopullisen nimitysmenettelyn, mutta meidän täytyy noudatella artiklaa 12 Olafin säännöksistä mutandis, mutandis. Tämän täytyy soveltaa tähän väliaikaiseen nimitykseen, jotta taataan pääjohtajan riippumattomuus. Ei tarvitse toimia virallisen lehden kautta, mutta komission tulisi käynnistää kuuleminen parlamentin ja neuvoston kanssa, jotta saataisiin asianmukaisella tavalla äh, löydettyä sijainen herra Brünerille. Haluaisin kiittää puheenvuorosta. Dank u wel voor deze toelichting. Zijn er collega's die hier... Uh... Kiitoksia tästä lausunnosta. Onko kollegoja, joilla on kysymyksiä oikeudelliselle yksikölle? Tämä on varmasti hyvä lähtökohta jatkokeskusteluille komission jäsenten kanssa. Ja sitten haluaisin mennä seuraavaan kohtaan esityslistalla. Ja tämä on vastuuvapaus vuodelle 2008 keskustelu herra Bonicin kanssa tilintarkastustuomioistuimesta, mm-hmm. herra Semetan kanssa komissiosta ja esittelijämme kanssa, herra Liberatskin kanssa. Ensinnäkin herra Bonici, hänellä on kaiketi PowerPoint-esitys. Kyllä, tosiaan. Kiitoksia puheenjohtaja. On aina suuri ilo olla täällä koko bussa, vai mikä sen lyhenne nyt onkaan. Ja minulla on muutamia ö, kalvoja, tämä, jotta pääsisimme läpi tämän vuosikertomuksemme. Jos menette tähän ensimmäiseen kalvoon, niin kuten tiedätte, meillä on ö, lausunto, joka liittyy tileihin, ja tämä, liit, mitä tulee tileihin, niin tilintarkastustuomioistuin antaa toista tois, antaa toiselle vuodelle sisältämättömän lausunnon. Tämä on suuri eh, edistysaskel, näin ei ole aina ollut. Kuten sanomme, tämä on eh, toinen vuosi. Eh, tähän mennessä meillä on ollut muutamia varaumia ja tämä, tähän on nyt, tätä, tätä on nyt käsitelty ja meillä on nyt tilejä, jotka äh, tilintarkastustuomioistuimen mukaan ovat äh, hyviä. Tämä mm, standardit sanovat, että voidaan käyttää oikea ja oikeudenmukainen termejä tai muita termejä meidän, mutta meillä ei tulisi, siis, meillä ei tulisi olla epäselvyyksiä tästä asiasta. Täällä on joitakin kysymyksiä, joiden suhteen tarvitsemme lisää tarkastelua, mutta tämä on hyvä edustus, e, e, edistysaskel. Mitä tulee oikeudellisuuteen ja säännönmukaisuuteen, niin edistystä on tapahtunut ja tilanne on parempi kuin viime vuonna ja edellisinä vuosina. Mutta meillä on ongelmia vielä ja selitän ne hiukan tarkemmin. Ensimmäistä kertaa me olemme ottaneet tähän tällaisen aikajanalla toimivan kaavion ja tässä näette budjetin prosenttiosuuden ja sitten tässä on tämä väriluokitus, vihreä, keltainen ja punainen. Vihreä tietenkin tarkoittaa mitä sitä, tai vihreä on tietenkin se väri, jonka haluaisin tämän koko pylvään olevan. Ja tämä alle kahden prosentin virhe kategoria, vihreä kategoria on noussut 47 prosenttiin ja punainen kategoria on 60 prosentista puolittunut 31 prosenttiin. Ja se, siinä välissä oleva kategoria on laajentunut. Tämä osoittaa, että tilanne kokonaisuudessaan on parantunut. Ja käsittelen eri aloja myöhemmin, ja nyt siis puhun näistä eri sektoreista. Mutta vielä voidaan tehdä tämän punaisen osuuden suhteen jotain, eikä pelkästään sen suhteen. Ja uskon, että jotain voidaan tehdä, ja parlamentilla on tärkeä rooli tunnistaa ne muutokset, joita tarvitaan. Tässä on kyse vaikeista kysymyksistä, siksi ei ole yhtä ratkaisua, joka pelastaisi kaiken. On katsottava erilaisia tekijöitä. Jos menet tähän seuraavaan kaavioon, jota olemme nyt tehneet jo muutaman vuoden ajan, tässä on kaksi saraketta. Yksi arvioi valvonta- ja tarkastusjärjestelmiä ja tässä annetaan arvio siitä, miten se toimii. Ja tässä meillä on kaksi kategoriaa, jotka ovat vihreitä. Se tarkoittaa tehokasta, mutta valitettavasti kaikki muut kohdat ovat vielä kategoriassa osittain tehokas. Ja tämä tarkoittaa, että meidän on vielä tehtävä jotain. Emme voi hyväksyä sitä, että nämä ovat ainoastaan osittain tehokkaita loputtomiin. Meidän on päästävä vihreälle alueelle. Sitten virhemarginaali. Tässä selkeästi silmään pistää kohesio, kuten kertomuksessa olemme sanoneet, saman tyyppisiä tuloksia on kuin viime vuosina, eli vähintäänkin 11 prosenttia maksuista olisi pitänyt jättää maksamatta. Ja e, meillä on kaksi asiaa tässä vielä. Me vielä käsittelemme 2001-2008 ohjelmointikautta, koska e, ei ollut ehdollisia maksuja uuden e, ohjelmointikauden alaisena, joten sitä ei voida vielä tarkastaa. Joten meidän täytyy nyt katsoa tulevaisuuden kannalta, miten tämä uusi ohjelmakausi toimii. Komission odotukset ovat, että se toimii paremmin. Meillä kuitenkin on liian aikaista vielä sanoa. Joten valitettavasti kohesion johtopäätös on se, että tilanne ei ole muuttunut kovinkaan paljon edellisistä vuosista tässä tilanteessa olemme nyt, mutta ehkä tulevaisuudessa tilanne kehittyy. Muut alueet. Ensimmäistä kertaa meillä on maatalous muuttunut vihreäksi siinä mielessä, että, me, että virhe aste on alle materiaalisen rajan. Ja tämä myöskin näyttää meille, mitä voisimme ehkä tehdä kohesion saralla eh, tulevaisuudessa. Nyt menen tähän viimeiseen kalvoon, mitä pitää tehdä. Tässä on viisi eh, kohtaa, joita haluaisin hiukan käsitellä. Ensinnäkin parempaa yleistä hallintoa, jotta voitaisiin tehokkaammin käyttää olemassa olevia eh, valvonta- ja tarkastusresursseja. Voitte sitten ehkä kysyä, mikä on tämän mielipiteen pohjalla. Viime vuonna komissio julkaisi hyvin mielenkiintoisen asiakirjan, jossa äh, se ilmoitti, että rakennerahastojen kohdalla virheastetta voitaisiin laskea ainakin vielä kolmella prosentilla täyttämällä tämänhetkisiä resursseja ilman äh, uusia lisäkustannuksia. Näin minä olinkin aina epäillyt ja oli mielenkiintoista kuulla se e, itse rahastojen hallinnoijilta, ainakin osalta e, heistä, koska rahastoja hallinnoidaan yhteisesti. Joten on selvää, että olemassa olevien resurssien tehokkaampi käyttö e, parantaisi tilannetta. Emme ehkä pääsisi vihreälle alueelle, mutta kuitenkin parempaan tilanteeseen. Minun mielestäni täytyy tehdä enemmän hallinnon parantamiseksi kaikilla tasoilla, eikä ainoastaan keskittyä komissioon, vaan meidän pitää mennä aivan ruohonjuuritasolle, jossa useasti maksuja hallinnoidaan. Täytyy ponnistella lisää. En usko, että on hyväksyttävää pitää yllä tätä ilmapiiriä, jossa saamme joka vuosi samantyyppisiä tuloksia. Toiseksi, kun mahdollista, Tarvitaan lisää resursseja valvonta- ja tarkastusmenettelyjä varten perustuen eh, oikeaan kustannushyötyanalyysiin. Vielä kerran viittaan tähän komission asiakirjaan, viime vuoden asiakirjaan, jossa oli erittäin mielenkiintoisia kysymyksiä hyväksyttävästä riskimarginaalista. Siinä sanottiin, että maatalouden tarkastusten kustannus on noin 4 prosenttia, mutta rakennerahastoissa se on alle prosentin. Ehkä tästäkin voitaisiin oppia jotain. Maatalouden tarkastukset maksavat enemmän, mutta ne ovat myös tuoneet alhaisemman virheasteen raken, ne rahastoissa näin ei oli. Siis ensimmäinen äh, ehdotus on, että pitäisi käyttää paremmin olemassa olevia resursseja ja toinen ehdotus on se, että äh, täytyisi tehdä enemmän kaikilla tasoilla. Rakennerahastoissa on hyvin paljon yksityiskohtia, jotka valitettavasti vaativat tällaisia lisäponnisteluja. Muuten on kyseenalaista, saammeko rahoillemme vastinetta näistä rahastoista. Nämä kaksi ehdotusta eivät ole asioita, jotka minä olen keksinyt omasta päästäni tai tilintarkastustuomioistuin on keksinyt, vaan nämä ovat ehdotuksia, jotka syntyvät siitä, mitä rahastojen hallinnoijat ovat sanoneet. Sitten kolmanneksi parempia mekanismeja rahoituksen korjaamiseen ja takaisinperintään. Maataloudessa esimerkiksi on parempi järjestelmä virheiden korjaamiseen. Ei aina, mutta joskus palataan ihan ähm, lopulliseen edunsaajaan asti, mutta muitakin aspekteja on. Periaatteen pitäisi olla, että jos virheitä syntyy mistä ikinä syystä, niin silloin täytyisi olla järjestelmä, jolla rahat voidaan periä takaisin, jos se on vielä taloudellista. Jos ei, se ei ole taloudellista, niin silloin suojella EUn budjettia. Vaikka tässä onkin tapahtunut edistystä, niin tietääkseni ne tiedot, joita saamme jäsenvaltiolla, ovat hyvin rajalliset. Ja vielä eräs asia, jonka mainitsin tässä nopeasti näiden korjausten vaikutus. On aivan selvää, että jos joku tekee virheen ja pääsee kuin koira veräjästä, niin mitä kannustinta hänelle siinä on parantaa tapansa. Joten komissio on kyllä parantanut saamaansa tietoa, mutta onko se riittävän täydellistä? Komissio varmaan sanoo itsekin, että jäsenvaltiot antavat varsin rajallisesti tietoa. Meidän pitäisi paremmin tietää, mitä siellä tapahtuu. Tämä on hankalaa, koska joskus hankkeita perutaan ja keskeytetään, niin on hyvin vaikea tietää, missä tilanteessa juuri ollaan. Neljänneksi, sääntelypuitteiden yksinkertaistamisen lisääminen. Tällaista yksinkertaistamista on tehty joillakin aloilla ja se näyttää toimivan. On yksinkertaistu luomalla vertaisarviointia eikä perusteta tätä niinkään laskuihin. Eli on tapoja vähentää virhemarginaalia menettämättä hankkeen tavoitetta. On siis löydettävä tasapaino yksinkertaistamisen välillä ja ohjelmien yksityiskohtaisten tavoitteiden ylläpitämisen välillä. Parlamentilta täytyy kysyä, ei vain tältä valiokunnalta, vaan myös muilta valiokunnilta, ovatko kaikki nämä tavoitteet todellakin tarpeen, kaikki nämä yksityiskohdat. Yritämmekö ehkä tässä johdatella liikaa? Ja lopuksi silloin kun ei voida yksinkertaistaa ja on korkea virhetaso, niin pyydän uusikaa tämä ohjelma. Älkää pitäkö yllä tätä status quota. Ja tämä on viimeinen asia. Kiitoksia puheenjohtaja. Grazie. No la parola al commissario. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoro komission jäsen Shemetalle. Mr. Chairman, uh, Rapporteur, Honorable Members. Herra puheenjohtaja, hyvät esittelijät, hyvät jäsenet, komissio nimitti minut vastuulliseksi tästä vastuuvapausasiasta ja komission kollegani, eh, heidän kanssaan olen tehnyt yhteistyötä ja kuten Bonici sanoikin, niin tämä on paras mahdollinen tarkastuslausema ja tämä on osoitus siitä, että ponnistelut kantavat hedelmää. Budjettikomission jäsenenä olen vastuussa myöskin silloin, jos tilintarkastustuomioistuin antaa huomautuksia sisältämättömän tarkastuslausuman. Ja nyt on jo toinen vuosi perättäin, kun tilintarkastustuomioistuimen lausunto on niin sanotusti puhdas. Tilintarkastustuomioistuimen mukaan tilit heijastelevat uskollisesti näitä tilien perustajina olevia toimia. Komission jäsen Obiols tulee tietenkin seuraamaan näitä tilejä, jotta parannetaan tämän tilintarkastustiedon tarkkuutta. Ja meillä on myöskin tilinpäätöksen laatuprojekti käynnissä ja tästä löydät enemmän tietoa tästä kirjallisesta vastauksesta numero yksi. Tuloista tässä valiokunnassa ei kovinkaan usein puhuta ja kuitenkin se on tärkeä osa kaikkea meidän politiikkaamme. Tilintarkastustuomioistuin toteaa, että perinteiset omavarat, arvon lisävarat, BKTL-perusteiset varat, niissä ei ollut olennaisia virheitä nämä valvontajärjestelmät myöskin ovat yleisesti ottaen tyydyttäviä. Kuitenkin komissio on jo lähtenyt aktiivisesti hallinnoimaan näitä jäsenvaltioiden varaumia ja se on johtanut hyvään tulokseen. Budjettihallintoa käsitellään kappaleessa kolme tässä kertomuksessa. Täytäntöönpano on korkealla tasolla 97 prosenttia maksumäärärahoissa määrärahoissa ja tilintarkastustuomioistuin toteaa, että ylijäämien pienentäminen korjaavien talousarvion myötä on hyvää hallintoa. Myöskin järjestelmä on parantunut siinä mielessä, että komissio ja muut viranomaiset voivat seurata tätä budjettimenettelyä ja voivat tehdä päätöksiä siitä, mihin täytyisi keskittyä, jotta täytäntöönpanoaste on mahdollisimman korkea. Kuitenkin on totta, että maksumäärärahat kohesio, kohesiossa niitä täytyi vähentää 4,5 miljardilla siitä syystä, että nämä uudet järjestelmät otettiin jäsenvaltiossa käyttöön tavanomaista myöhemmin. Vuoden 2009 melkein kaikki järjestelmät olivat kuitenkin hyväksyttyjä. Tämä tarkoittaa sitä, että nämä uudet valvontajärjestelmät, jotka kehitettiin uutta ohjelmakautta varten kohesiorahastoille ja rakenrahastoille, niin niistä ryhdytään saamaan lisäarvoa ja ne tulevat vähentämään virhetasoa näilläkin osa-alueilla. tarkastus, vastuuvapaus komission jäsenä tiedän, että odotukset ovat korkealla ja voin vakuuttaa sen, että puhtaan tarkastuslausuman saavuttaminen on minun tavoitteeni ja tulen jatkamaan Siim Kallasin ja muiden komission palveluyksiköjen tekemää hyvää työtä. On kolme tärkeää tulevaa mahdollisuutta. Ensinnäkin tämä sallittu tarkastusriski näiden valvontajärjestelmien ei tar- tule aiheuttaa liiallisia kuluja ja kulut ja riskit, niiden täytyy olla järkevissä mittasuhteissa. Sallittu tarkasturiski, siinä on kysymys siitä, että identifioidaan sellaisia menettelytapoja, jolla saadaan tätä vuosittaista virhetasoa alennettua ja saatte ensimmäiset ehdotukset toukokuussa 2010. Toiseksi jaettu hallinto. Tässä ilmiselvästikin vielä kentällä on parantamisen varaa. Tämä voidaan saada ainoastaan aikaiseksi, jos täytäntöönpano jäsenvaltioissa saadaan liikkeelle ja saadaan lisäarvoa sitä kautta, että ohjelmoida hallinnoidaan asianmukaisella tavalla ja myöskin sitten saadaan, saadaan vakuutuksia tilintarkastustoiminnan uskottavuudesta. Me tulemme vahvistamaan tulevissa varainhoitoasetuksen tarkistuksissa tätä ulottuvuutta ja tästä saatte myöskin ehdotuksen toukokuussa 2010. Ja kolmas asia on yksinkertaistaminen. Tilintarkastustuomioistuin edelleen sanoo, että nämä monimutkaiset säännöt ovat suuri virheiden lähde ja estää meitä saavuttamasta poliittisesti asetettuja tavoitteita Meillä on esimerkiksi tällaiset kiinteämääräiset maksu, maksut, jotka ovat aiheuttaneet ongelmia ja täytyy myöskin arvioida kelpoisuutta ei ainoastaan tämän panopuolen kautta, vaan myöskin tämän tulonpuolen kautta. Tämä on myöskin mielenkiintoinen ajatus ja me tulemme varmastikin tarkastelemaan tätä ihan lähitulevaisuudessa. Ensimmäinen mahdollisuus tälle tulee olemaan, kun varainhoitoasetusta ryhdytään tarkistamaan. Tämä kuuluu suoranaisesti Lewandowskin vastuulle ja pyydän häntä ottamaan sitten nämä tarvittavat säännökset huomioon aion valiokunnan ja muiden sidosryhmien kanssa luoda strategiaa, joka vastaa tarkoitustaan ja myöskin eh, joka toimii kustannustehokkaalla tavalla ja sillä tavalla, että kaikki tekijät ovat tietoisia vastuustaan ja että tämä hyödyttää kaikkia eurooppalaisia kansalaisia. Kiitoksia komission jäsenelle. Seuraavaksi Liberatski esittelijä. Thank you, Mr. President. Mr. Commissioner. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen. Ensinnäkin haluaisin käsitellä käyttämättömiä sitoumuksia. Käyttämättömät sitoumukset, joita siirretään eteenpäin tulevien vuosien käyttöön, erityisesti monivuotiseen ohjelmiin, lisääntyvät vuonna 2008 16,4 miljardilla eurolla eli 12 prosentilla. Mikä on teidän mielipiteenne tästä? Kuinka tämä ratkaistaan? Vai jatkaa tällaista maksamat, äh, käyttämättömien sitoumusten äh, määrää? Äh, me emme ole kovinkaan tyytyväisiä tähän. Äh, Thank you. Uh, thank you for your... Kiitoksia. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Niin kutsuttujen rallien taso on todellakin noussut uh, viime vuosina 155 miljardia. Ja on syitä, joilla tämä voidaan selittää. Tämä on noin kahden vuoden menot Euroopan kohesiossa. Ja me olemme nyt uusien rahoituspuitteiden alussa. Ja jäsenvaltiot olivat hyvin voimakkaasti mukana ensimmäisen kahden vuoden aikana hallintaa ja valvontajärjestelmien luomisessa. Ja tämä vaikutti menojen tasoon jäsenvaltioissa, eli sitoumuksia tehtiin, mutta maksut eivät edenneet yhtä nopeasti kuin olisimme halunneet. Ja tietenkin on kaksi tapaa vähentää ralleja. Ensimmäinen on automaattinen N plus, N plus 2, N plus 3 säännöt on olemassa ja jos sitoumuksia ei käyttää kahden tai kolmen vuoden aikana, niin vapautetaan automaattisesti. Ja Toinen tapa on nopeuttaa maksuja. Ja tällä saralla yritämme edetä ja budjetti ennakointi mahdollistaa sen, että voimme ryhtyä eri, e, lisätoimenpiteisiin vuoden aikana. Meillä oli vielä lopullisia lukuja vuodelta 2009, mutta tulemme näkemään edistystä maksuissa myös vuodelle 2009. Ja maksujen nopeuttaminen mahdollistaa sen, että tulevaisuudessa voimme vähentää e, maksamattomien sitoumusten määrää. Thank you, Mr. Commissioner. By the way, you have mentioned... Kiitos. Niin, mainitsit tämän N plus kolmen. Tämä siis tarkoittaa rahoitusnäkymiä 99 äh, 2006 plus 3, 2007 plus 3, eli tämänhetkinen vuosi. Kysymykseni on, yritittekö te tätä tutkia? näitä jäsenvaltioille maksettuja, ennalta maksettuja maksuja tutkitteko te tätä budjetin tulopuolta sen sijaan, että tehtiin todellisia investointeja ja haluaisin tietää, miten komissio tähän reagoi ja mikä on se mittakaava? Uh, well, so As, as I mentioned, uh, uh... Kuten mainitsin, me kehitimme välinen, niin kutsutun budjettiennakkovaroituksen, jossa joka vuosi teemme kaksi kertaa vuodessa analyysin budjettimenoista, eh, määrärahojen käytöstä ja analysoimme tätä ja on eri syitä, miksi jotkut ohjelmat ovat myöhässä. Joskus se johtuu pidemmistä julkisten hankintojen eh, määräajoista, siitä, että ohjelmat eivät ole tehokkaasti täytäntöön pannuttu ja, ja helmikuussa meillä on lopullinen analyysi vuoden 2009 kehityssuuntauksista ja tämä kertomus annetaan myös tälle valiokunnalle ja budjettiviranomaisille ja katsomme sitten, missä ongelmat sijaitsevat mitä tulee menoihin jäsenvaltioissa. Kiitokset tästä. Sanoitte myös, että tulette antamaan Lewandowskille teidän seuraajalle niin suosituksia, mitä tulee uusiin asetuksiin. Voisitteko kertoa, mitä teidän mielestänne tarvitaan? Mitä neuvoa annatte herra Lewandowskille, jos pidetään mielessä – kaikki nämä puutteet, joista puhutaan? Uh, well, so, uh, I think that we are fully, fully aware. Me olemme täysin tietoisia siitä, että varainhoitoasetus kuuluu niin sanotusti budjettikomission jäsenen omistajuuteen. Hän johtaa tämän asian käsittelyä, mutta tietenkin asetus itse siitä tehdään päätöksiä kollegiaalisesti ja kaikki kollegion jäsenet, minä itse mukaan lukien, voimme tehdä hyviä ehdotuksia ja minä olen erityisen kiinnostunut tekemään ehdotuksia, koska tällä haavaa työstän tarkistuksia varanhoitoasetukseen. Ja tässä on kolme pääpakettia näissä ehdotuksissa. Ensimmäinen liittyy tilivelvollisuuden, jäsenvaltioiden tilivelvollisuuden vahvistamiseen. Tämä liittyy rakenne- ja kohesiorahastojen täytäntöönpanoon. Toinen sitten liittyy yksinkertaistamiseen. Tässä meillä on jo monia ajatuksia ja näistä juulisista kuulemisista – joita järjestettiin viime vuoden lopulla. Me saimme sieltäkin edunsaajilta ja muilta sidosryhmiltä hyviä ajatuksia. Meillä on mahdollisuus yksinkertaistamiseen, huomattavaan yksinkertaistamiseen varainhoitoasetuksessa ja minä tulen tekemään tästä ehdotuksia Lewandowskille – ja sitten kolmas, tämä on jo käynnissä, mutta ei vielä juridisella tavalla. Tämä liittyy tähän virhetason alentamiseen. Tämä tulisi periaatteen tasolla ottaa varanhoitoasetukseen mukaan. Me tulemme tekemään konkreettisilla osa-alueilla sitten konkreettisia ehdotuksia siitä, miten tätä sallitun virhetason ajatusta voitaisiin soveltaa. Ensimmäinen, missä meidän mielestämme meidän täytyy toimia niin pian kuin mahdollista, niin se liittyy tutkimukseen, koska meidän tulisi keskittää ajatuksemme tutkimukseen ja tehdä nämä tutkimusprosessit paljon helpommin täytäntöön pantaviksi. Kiitoksia, hyvä komission jäsen vastauksessanne kirjalliseen kysymykseen, kirjallinen kysymys numero kahdeksan hyväksyttävästä riskimarginaalista. Sanoitte, että työ suurin pien toimintalohkojen kanssa saadaan valmiiksi vuonna 2011, mutta kohesiopolitiikassa vuonna 2012. Me saimme selkeän kuvan. Kohesiorahastot ovat Heikoin kohta tässä tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa. Miksi vasta 2012, 2010 2010 jo 60 prosenttia ajasta on takanamme ja N plus 3 sääntö tarkoittaa, että täytyy toimia vuosina 2007-2008. Sitten on, nyt on jo sitten liian myöhäistä. Voitteko sanoa meille, miksi tämä vuosi 2010? Aivan ensimmäiseksi me ponnistelimme kovasti sen eteen, että lainsäädäntöä parannettaisiin koheesiovarojen käytön suhteen näissä rahoituspuitteissa 2007-2013. ponnisteltiin kovasti ex-ante-arvioinnin suhteen näissä sisäisissä tarkastusjärjestelmissä, tilintarkastusvaatimusten suhteen ja jäsenvaltioissa täytäntöönpantavien sääntöjen suhteen. Toisin sanoen me haluamme nyt sitten tarkastella sitä, miten nämä juridiset toimet, miten ne kentällä toimivat – Ja sitten haluamme arvioida tätä tilannetta ja näiden juridisten toimien seuraam- seuraamuksia sitten kustannuksille, hallintokustannuksiin. Sen jälkeen teemme ehdotuksia, jotka liittyvät sallittuun virhetasoon kohesioalalla – jos nyt hieman selittäisin tätä, niin hiljattain me suoritimme tällaisen minitarkastuslausuman kohesioalalla. Tämä liittyi tilintarkastustuomioistuimen metodologiaan ja tämä minitarkastuslausuma osoitti, että huomattavia parannuksia on jo tehty kohesioasioissa – me tulemme piakkoin laatimaan tästä kertomuksen ja toimitamme sen valiokunnallenne helmikuussa, siis ennen kuin vastuuvapaudesta käydään lopullinen keskustelu. Näiden uusien ohjelmien ensitulokset ovat kannustavia, eli me haluaisimme sitten täytäntöönpanna ne täydessä mitassaan ja sen jälkeen sitten määrittelemme kohesioalueellakin tämän sallitun virhetason. Kiitoksia hyvä komissio sen puheenjohtaja, jos sallin, että viimeinen kysymys, mutta se ei varmaan olekaan mikään yllätys hyvälle komission jäsenelle. Se koskee Olafia tietenkin. Ensinnäkin, mikä on uuden Olafin pomon odotettavissa oleva nimityspäivämäärä nyt erityisesti, kun olemme kuulleet oikeudellisen yksikön lausunnon. Ja toinen kysymys mitkä ovat pääprioriteetit Olafin oikeusperustan uudistamiseksi? Missä asemassa Olaf on Euroopan komission rakenteessa? Kiitoksia vastauksesta. So, uh... No, minä olen täällä budjetti äh, sitä vastaavana komission jäsenenä, eikä Olaf ole vielä vastuualueellani, mutta me olemme kollegio joten voin kertoa kantani kehityksestä. Haluaisin eh, pitää erillään kaksi kysymystä liittyen Olafin pääjohtajan nimitykseen. Yksi liittyy väliaikaiseen pääjohtajaan ja toinen liittyy pysyvään pääjohtajan. Pysyvästä pääjohtajasta me olemme luomassa äh, aikahakemuksen, jotta voisimme äh, järjestää virkakilpailun äh, ja aion nyt ehdottaa tätä parlamentille ja neuvostolle – jotta pääsisimme yhteisymmärrykseen tämän paikkahakemuksen ilmoituksen äh, tekstistä ja sitten voimme aloittaa menettelyt uuden pääjohtajan valinta valvontaa ja nimitystä varten mahdollisimman pian ja meidän yhteisen etumme mukaista on saada uusi pääjohtaja nimitettyä mahdollisimman pian. Siksi teen parhaani, jotta tämä saataisiin aikaiseksi. Tietenkään tämä ei riipu pelkästään komissiosta, vaan nimityksessä on mukana myös parlamentti ja neuvosto, joten luotamme myös muiden toimielinten nopeaan työhön tässä asiassa. Sitten väliaikaisesta pääjohtajasta tänään kuulin parlamentin oikeudellisen yksikön lausunnon ja voin vain sanoa, että komissio on hyvin avoimesti työstänyt tätä kysymystä herra Kallas lähetti kirjeen parlamentille joka sisälsi komission oikeudellisen yksikön lausunnon nimitysmenettelystä. Ja nyt näen, että komission ja parlamentin oikeudellisten yksikköjen lausunnot ovat erilaiset ja siksi meidän pitäisi mahdollisimman pian löytää uusi ratkaisu tähän asiaan. Minun mielestäni meidän tulisi tulevina päivinä keskustella siitä, miten tätä asiaa tulisi käsitellä. Tietenkin on erittäin tärkeää, että tätä asiaa käsitellään laillisten vaatimusten mukaisesti. Ja on ikävää, että nykyiset säännöt eivät ähm, tarkkaan selitä, miten tällaisessa force majeure-tilanteessa tulisi toimia. Joten meidän tulisi luoda tulevaisuudessa myös mm, sääntöihin myös määräyksiä pääjohtajan korvaamiseksi tällaisissa erityistilanteissa. Ja sitten Olafin tulevaisuudesta. Kuten jo kirjallisessa vastauksessanikin sanoin valiokunnalle, minä aion tehdä epävirallisen asiakirjan tämänhetkisestä lainsäädäntöpuitteista, koska on todella kiireellisiä tarpeita, jotka on käsiteltävä. Ne liittyvät eh, ensinnäkin Olafin kykyyn eh, vaihtaa paremmin tietoja jäsenvaltioiden kanssa eh, niistä tutkimuksista, joita Olafin on tehtävä – vai parantaa tiedonvaihtoa Olafin, Eurojustin ja Europolin välillä? Tämä on minun mielestäni erittäin tärkeä kysymys, jotta voisimme parantaa Olafin tehokkuutta. Ja muut aiheet joiden suhteen saimme myös hyvin paljon hyviä ehdotuksia parlamentilta, vali, tältä valiokunnalta, ja tavoitteenamme pitäisi olla tämänhetkisten sääntöjen uudistaminen mahdollisimman pikaisesti, jotta voisimme ratkaista nämä olemassa olevat Olafin ongelmat. Kiitos. Nyt meillä on neljä puheenvuoropyyntöä. Ja kysymyksiin ja vastauksiin on aikaa 20 minuuttia. Annan teille nyt kaikille vähän puheaikaa ajalla. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kysyä Donicilta. Donicilta me pyrimme aina siihen, että työmme onnistuu paremmin. Haluaisin kysyä ja tietää, koska yksi Relexin esiin tuoma kysymys ja toivomme, että Chris väline auttaisi, niin haluaisin kysyä herra Bonicilta, mikä kustannusprosentti tähän valvontaan mielestänne liittyy? Ehkä komission jäsenkin voisi vastata. Puhuitte Agriste siitä, mikä tietty prosenttiosuus näihin liittyy ja esittelijänä haluaisin kuulla – onko tämä valvontaväline samaa prosenttiluokkaa. Sitten toiseksi puhutaan, että noin neljä prosenttia noista menee maatalouden valvontaan. Tämä on hyvä järjestelmä. yksi prosentti kohesion valvontaan. Sitä voidaan ehkä vielä parantaa. Mitkä ovat ne välineet ja mikä on se ero kuluissa ja myös välineistössä ja miten me voisimme päästä kohesiossa entistä parempaan tilanteeseen. Sitten yksinkertaistamiseen. Täällä puhuttiin yksinkertaistamisesta ja siitä, että tavoitteet eivät ole kovinkaan yksityiskohtaisia. Tässä puhutaan useista eri aloista ja kansalaisjärjestöistä, mutta tässä on kuitenkin riski siitä, että emme tule kuuluiksi kansalaisten keskuudessa. Ja Shemetalta haluaisin kysyä seuraavaa. Kun puhutaan tästä virhemarginaalista, onko tällä valvonnalla päästy komission sisällä entistä parempaan toimintaan. Me puhumme siis koko ajan kaudesta 2000-2006. Haluaisin kysyä siitä edeltävästä aikakaudesta, kohesiosta. Mikä oli tuolloin prosenttiosuus ja mitä voitaisiin tehdä, jotta tilanne parantuisi? Ja ehkä tähän voitaisiin lisätä vielä siis todella näistä virheistä ja niiden korjauksista. Komissaari. Prego. Chi vuole intervenire? Kuka haluaa käyttää puheenvuoron? Bonici. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos, puheenjohtaja. Puhuitte tässä mielenkiintoisesta aiheesta ja pyydätte minulta jotakin sellaista, josta minulla ei ole tietoa, koska valvonnan kustannukset, niitä ei ole eritelty lukuun ottamatta sitä, mitä mainitsin ja missä viittasin tähän sallittuun tarkastusriskiin. Eli täytyy tarkastella tätä valvonnan kustannuksia ja sitten löytää oikea tasapaino, koska ei ole mitään järkeä, jos valvonta maksaa niin paljon, että se sitten maksaa enemmän kuin mitä siitä hyödytään. Eli tämä on erittäin hyvä kysymys, johon komission täytyy keskittyä. Ja jos sallitte, herra Liberatski, niin te puhuitte kohesiosta ja siitä, että miksi siinä kestää vuoteen 2012. Tämä on mielenkiintoinen kysymys koska kohesiosta saatu todistusaineisto tähän saakka osoittaa, että valvonnan hinta on alle prosentin, ja jos otetaan huomioon se, että se on kuitenkin ongelmallisin alue, niin tulisiko meidän pitää kiinni tämänhetkistä tilanteesta vai tulisiko meidän tehdä jotakin, jotta parannettaisiin näitä äh, valvontajärjestelmiä, jotta kokonaistilanne paranisi? Kysymyksenne siitä, miksi odotetaan vuoteen 2012, on hyvä kysymys. On tietenkin komission vastaus on se, että on kyseessä uusi ohjelmakausi ja uutta tietoa on tulossa. Ja tämäkin on tärkeä pointti, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että jos minut täytyisi tässä nyt ryhtyä neuvomaan, niin Sanoisin, että tarkastelkaa esimerkiksi työllisyyden ja aluepolitiikan pääosastoa. Niiden valvontajärjestelmät ovat riittäviä hoitamaan nämä esille tulevat asiat, siis 27 jäsenvaltiossa esille tulevat asiat, ja niitä onnistutaan hallinnoimaan. Eli sanoisin, että ehkä ei ole riittävästi tarkastajia ja valvontaa harjoittavia henkilöitä ja ehkä sitten tulisi ryhtyä ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin sen sijaan, että korjattaisiin sitten, kun vahinko on tapahtunut. Eli olen sitä mieltä, että voitaisiin tehdä jotakin näillä ongelmallisilla alueilla ja se olisi kustannushyödyllisempää Eli kulut lisääntyisivät hieman näiden alueiden hallinnoinnissa, mutta hyöty kuitenkin näyttäisi olevin, olevan sellainen, että saataisiin aikaan suurempia säästöjä. Tämä tarkoittaisi sitä, että ohjelmat olisivat tehokkaampia ja tämä tarkoittaisi sitä, että parlamentin tavoitteet täyttyvät ja niin edelleen ja niin edelleen. Toisin sanoen tämä arvio, no tietenkin voidaan aina odottaa, että kaikki tieto on saatu, mutta siihen menee aikaa. Tai sitten voi ryhtyä väliaikaisiin toimenpiteisiin, jotta saadaan asiaa liikutettua eteenpäin. Sitten yksinkertaistamisesta. Minä olen sitä mieltä, että tietenkään ei tule liiallisesti ylikertaistaa – jotta rahasta ei vaan sitten tule yksinkertaisesti tällainen budjettisiirto. Tämä on nyt äärimmäisyyksiin viety yksinkertaistaminen. Tietenkin sillä on seuraamuksia, koska budjettisiirroilla sitten niillä on vaikutuksia siihen, miten jäsenvaltioissa varoja käytetään, eikä se välttämättä vastaa kansalaisten tarpeita. Tilintarkastustuomioistuin on painottanut tätä eurooppalaista lisäarvoa, EU-varojen lisäarvoa. Toisin sanoen sitä, että EU-talousarvio on erillään kansallisista määrärahoista ja että ohjelmien tarkoitus on saada aikaan maksimaalisen suuri eurooppalainen lisäarvo. Ja tämä minun mielestäni tarkoittaa sitä, että ohjelmilla täytyy olla selkeitä tavoitteita eikä niiden tule typistyä pelkiksi budjettisiirroiksi. Eli yksinkertaistaminen, kuten komission jäsenkin sanoi, hänen lausumansa kannusti minua kovasti, koska harvoin olen kuullut näin paljon hyväksyntää kun esimerkiksi tarkastellaan sitä, miten tuloksia mitataan, koska hyvin suuri osa valvonnassa on kysymys siitä, että pyritään valvomaan tätä tulopuolta, eli laskuja ja hallinnollisia menoja – kun taas se, mikä meitä todellisuudessa kiinnostaa, ovat tulokset taloudellisella ja tehokkaalla tavalla. Siis haluamme varmistaa sen, että rahoja ei haaskata. Eli tällä tulospuolellakin on merkityksensä. Ja tämän suhteen komission jäsen on osoittanut, että tähän on muutoksia tulossa. Kiitos. Kiitos. Haluatteko, haluatteko lisätä jotakin? Yeah, if, if, if uh, was... Jos Saanen. Tämä kysymys esit- liittyy myös edelliseen kauteen 94-99 ja minun on sanottava, että tämä ohjelmakausi on päätetty jo. Ja me teemme annamme kertomuksen tältä ohjelmakaudelta 17. helmikuuta ennakkotietojen mukaan tällä ohjelmakaudella virhetaso oli alhaisempi kuin alun perin arvioitiin, mutta loppuluku tulee sitten tässä kertomuksesta joka julkaistaan 17. helmikuuta. Niin, ja sitten jos saanen vielä hiukan käsitellä herra Bonnicin ajatuksia suunnasta, tulossuunnasta menoissa, mutta meidän täytyy olla realistisia. Meillä on tällä hetkellä oikeudelliset puitteet, joista neuvosto päätti, ja ne ovat validit tämän ohjelmakauden loppuun asti. Joten tapa toteuttaa tällaisia ajatuksia voisi olla aloittaa joitakin pilottihankkeita tietyillä aloilla, joilla on mahdollisuus, jossa on mahdollisuus todellakin löytää hyviä kuvauksia hankkeiden lopputuloksista, koska jos lopputulosta on vaikea kuvailla, niin silloin on hyvin vaikea valvoa tätä hanketta joten meidän tulisi toimia yhdessä palveluyksikön kanssa ja identifioida hankkeita, joilla on selkeät tulokset, koska tällaisille hankkeille minä näen erittäin valoisen tulevaisuuden. Kiitos. Pyydän teitä puhumaan lyhyesti, koska meidän täytyy siirtyä pian seuraavaan esityslistan kohtaan. Kresle. Kiitos. Haluaisin esittää kysymyksen Bonicille näiden lukujen luotettavuudesta tässä koko prosessissa. Maatalousluvuissa huomaamme, että 15 prosentissa ollaan alle 2 prosentissa ja 12 jäsenvaltiossa yli 4 prosentissa, eli tämä on ongelma. Eli tälle alalle saadaan vihreä merkki vain, koska muut ovat niin hyviä. Ranskan esimerkiksi noin 0,3 prosentissa. Tässä on kahden prosentin virhemarginaali. Ja tässä painostetaan näitä hyviä pysymään hyvinä, jotta huonot valtiot voivat edelleen jatkaa huonoon esimerkiksi Romania. Siellä on valtaisa järjestelmäriski, jonka virheprosentti on yli 12 prosenttia. Ja tässä tämä järjestelmäriski on niin suuri, että tästä ei edes välttämättä saada kokonaiskuvaa. Ja haluaisin kuulla tästä tilintarkastustuomioistuimen näkemyksen. Ja sitten vielä eräs toinen asia. Jos puhumme vaikka rakennerahastoista ja takaisinperinnästä, tässä sivulla 82 puhutaan kokonaiskorjauksista. Tässä mainitaan se luku. Viime Strasbourgin viikolla, siis luku oli 1,77 miljardia ja Strasbourgissa rahoituskorjauksia vuodelta 2008 tuli ainoastaan 1,56 miljardilla esimerkiksi sosiaalirahastoon. Kuinka te arvioitte nämä kaikki lukujen luotettavuuden? Komissiolta on pyydetty uudenlaista lukurakennetta, kuinka pitkälle tässä on jo päästy, mitä tuloksia voimme saada. Tästähän pyynnöstä on kulunut jo kaksi vuotta. Yes, thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Tästä takaisinperinnästä siinä todellakin on ongelma, koska se tieto, joka on saatavilla ja komissio tekee tileissään maininnan siitä, että on päällekkäisyyden vaara sen tiedon välillä, jota komissio saa jäsenvaltioilta ja sen tiedon välillä, joka sillä jo on. Ja tämänhetkisen tiedon perusteella tätä on vaikea erottaa toisistaan. Eli takaisinperintää on edelleen ongelma meille – Rehellisesti sanottuna me haluaisimme käyttää tätä tietoa paremmin silloin, kun näitä virhetasoja arvioidaan, mutta tämä on hyvin hankalaa, jos tiedot eivät ole niin luotettavia. Eli osoititte sormella tämän esimerkkini kautta. No tietenkään en tätä varsinaista syytä voi teille kertoa, mutta tässä täytyy tehdä ero niiden tietojen välillä, jotka ovat niin sanottuja putkiin numeroita, koska joskus ne, ne putkahtavat sieltä putkesta ulos. Eli tämä on se ongelma. Parannusta on tapahtunut tileissä yleisesti ottaen sen suhteen, miten näitä numerotietoja sinne kirjataan, mutta on myöskin vaaranmerkkejä siitä, että on päällekkäisyyden riski ja joidenkin jäsenvaltioiden tietojen laatu on hieman kyseenalaista. Sitten mitä maatalouteen tulee ja jäsenvaltioihin, me emme laadi tarkastuslausumia per jäsenvaltio, eli on hyvin hankala esimerkiksi keskittyä yhteen jäsenvaltioon. Me perustamme toimintamme otantoihin, eikä, eivätkä kaikki jäsenvaltiot aina satu näihin otantoihin, eli joskus sinne sattuu Romania ja joskus ei. Usein nämä suurimmat edunsaajat ovat näissä otannoissa mukana useammin. Eli mitä maatalouteen tulee, niin voidaan sanoa, että 15 on alle kahden ja 12 ei, mutta onko tämä sitten edustavaa suhteessa kokonaismaksuihin, niin tämän suhteen olemme aika lailla luottavaisia. Emme voi olla sataprosenttisen varmoja, mutta tilastollisesti olemme luottavaisia sen suhteen, että meidän saadamme tulokset ovat yleisesti ottaen asianmukaisia. Sitten Romaniasta. No Romaniasta voin sanoa sen verran, että jos tarkastellaan vuosikertomusta, pääjohtajien vuosikertomusta eri pääosastoilta, niin usein huomaa, että siellä identifioidaan ongelmia ja tehdään poikkeuksia näissä tarkastuslausumissa Romanian ja joskus Bulgarian kohdalla. Näyttäisi siltä, että tähän liittyy, näiden maiden järjestelmiin liittyy ongelmia. Minun mielestäni meidän tulee olla varovaisia, koska ajan mittaan odotan, että yhä enemmän maksuja menee Romaniaan ja Bulgariaan. Ja jos järjestelmät eivät tälläkään haavaa hallinnoi tilannetta kunnolla, niin tilanne saattaa mutkistua entisestään. Eli jälleen kerran tämä on sellainen asia, jossa ei tulisi odottaa, että ongelma paisuu, vaan tulisi tehdä jotakin, koska loppujen lopuksi me haluamme, että raha menee niille ihmisille, jotka tarvitsevat näitä rahoja. Emme halua, että äh, raha jumittuu jonnekin, mutta tämä nyt olisi äärimmäinen toimenpide. Eli minun mielestäni tässäkin voitaisiin jotakin tehdä, hieman enemmän ponnistella, jotta varmistettaisiin se, että näiden kahden maiden viranomaisilla on asianmukaiset voimavarat ja välineistö luoda sellaiset järjestelmät, joiden kautta nämä rahat voidaan käyttää asianmukaisella tavalla, mutta tämä on vaarallinen tilanne ja tästä saattaa syntyä ongelmia. Grazie. Il tempo. Kiitos. Nyt aika on päättynyt. Meillä on kolme kysymystä. Haluaisin antaa teidän vastata, mutta pyydän todella, että puhutte lyhyesti sekä kysyjät että vastaajat. Odi. Kiitos, herra puheenjohtaja. Ensimmäinen kysymys menee professori Bonicille ja sitten komission jäsenelle. Ensinnäkin professori Bonicille. Tilintarkastustuomioistuimen nimissä voisitteko sanoa koskien vuotta 2008, onko tulossa positiivinen vai negatiivinen tarkastuslausuma? Esitän tämän kysymyksen, koska meidän täytyy tehdä päätös vastuuvapauden myöntämisestä hyvin erilaisessa poliittisessa kontekstissa. Viime vuonna oli vaalit, on käyty keskusteluja, joihin en nyt palaa, ja sanottiin, että 12-13 vuotta on saatu peräkkäin negatiivinen tarkastuslausuma. Ja tilien perusteella olemme, onnostan, olemme ymmärtäneet, että tarkastuslausuma olisi positiivinen, mutta nämä tilien perustava olevat toimet, niin niiden suhteen on epäilyksiä. Eli tilintarkastustuomioistuin antaa yhden lausunnon ja meidän täytyy pystyä sen perusteella sitten valvomaan komissiota ja sen perusteella antaa vastuuvapaus. Eli jos te annatte hallintomenoista positiivisen tarkoituslausuman, ja sitten mitä muuhun tulee, niin maataloudesta, koheesiosta ja muusta mielipide on hieman erilainen, mutta emme ymmärrä, onko tästä nyt tulossa positiivinen vai negatiivinen tarkoituslausuma. Ja sitten mitä komission jäsen Semetaan tulee, tervehdin häntä tässä heti alkuun. Sanoitte, että tilanne on parantumassa. Kiitokset tilintarkastustuomioistuimelle ja kollegoille. Ja lisäisin tähän vielä tämän meidän valiokuntamme, koska jos nyt katsomme sitä painetta, jota parlamentin jäsenet ovat kohdistaneet komissioon, niin voimme kyllä todeta, että parlamentin jäsenetkin ovat olleet mukana tuomassa näitä parannuksia. Haluaisin kiinnittää huomiotanne. Te lupasitte tällaisen varauksettoman tarkastuslausuman. Me olemme tottuneet komission puheenjohtajan toimesta siihen, että meille luvataan positiivinen tarkastuslausuma. No mikä ero sitten on positiivisen ja varauksettoman tarkastuslausuman välinen ero? Jos me tarkastelemme kansalaismielipidettä, sen mukaan julkisia varoja ei kovinkaan hyvin hallinnoida. Eli tällainen tavoite varauksettomasta tarkastuslausumasta on aika lailla kunnianhimoinen. No jos siinä onnistutaan, niin aina vain parempi. Mutta hyvin usein me olemme saaneet positiivisia tarkastuslausumia, mutta siihen on sitten liitytty tiettyjä varaumia. Ja sitten tulisi myöskin tätä minitarkastuslausuman käsitettä parantaa ja taata siinä riippumattomuus. Eli olisi hyvä, jos tämä minitarkastuslausuman käsite kehittyisi, se olisi hyvä asia, niin sitten meidän tulisi saada tilintarkastustuomioistuimen lausunto myöskin näistä minitarkastuslausumista, koska tilintarkastustuomioistuinhan tilintarkastusta harjoittaa. No tämäkin kysymys oli pitkä. Nyt ehdottaisin seuraavaa, koska Kotsolinan niin, täytyy pian lähteä komissaari Semeta ja tilintarkastustuomioistuimen edustaja vastaavat lyhyesti ja sitten pyytäisin, että Semeta jää paikalle, jotta Andreasen ja Valchis voivat esittää omat kysymyksensä, mutta nyt kuulisimme sitten siinä välissä Kotsuliina ennen kuin hän joutuu lähtemään. Uh, well, so... No niin, puhun ihan lyhyesti meidän täytyy olla kunnianhimoisia ja määritellä tavoitteita, jotka haluamme saavuttaa ja joita kohti liikumme ja panna täytäntöön toimenpiteitä, joiden avulla pääsemme mahdollisimman lähelle näitä tavoitteita. Ja myönteinen tarkastuslausuma on tietenkin tavoite, jota haluamme pitää yllä, tarkastuslausuma ilman varaumia olisi myöskin erittäin kunnianhimoinen tavoite. Mutta jos meillä olisi jo vähän vähemmän varaumia tietyillä aloilla, niin sekin olisi jo edistystä, joten yritän tehdä parhaani, jotta saamme aikaan tätä edistystä. Yes, niin, Kysymys oli pitkä ja vastaus on monimutkainen. No, minä yritän, mutta noin 12 vuotta sitten tilintarkastustuomioistuin otti yhden näytteen kokonaisbudjetista. Ja silloin ehkä saatettiin puhua myönteisestä tai kielteisestä tarkastuslausumasta, mutta nyt me olemme edenneet ja olemme hajauttaneet budjettia ja meillä on lausunto, jossa on tuloksia maataloudesta, kohesiosta ja niin poispäin. Joten se, että puhuttaisiin ainoastaan myönteisestä tai kielteisestä tarkastuslausumasta, niin eh, se on ehkä hiukan vanhanaikaista, ainakin kymmenen vuotta vanhanaikaista. Meidän pitäisi puhua näistä tuloksista, ja myöskin muutoksista, joita on tapahtunut. Koska nyt meillä on kuva useiden vuosien ajalta, mitä on tapahtunut. On, onko saatu tietyillä alueilla riittäviä tuloksia? Ei, mutta toisilla kyllä. Kun minä aloitin toimeni tilintarkastustuomioistuimessa kuusi vuotta sitten, pidettiin täysin mahdottomana sitä, että saataisiin maatalous vihreälle alueelle ja nyt se on siellä. Joten meidän on katsottava eh, eri toimintalohkojen eri alojen edistystä. Eh, emme me saa myönteistä tarkastuslausemaa yhdessä yössä. Jos tämä on odotukseni, niin silloin vastuuvapaus olisi pitänyt keskeyttää viisi vuotta sitten, koska tilanne oli silloin vielä paljon pahempi. Ja tämä on kansainvälinen trendi kansainvälisissä tilintarkastuslaitoksista. On katsottava kehityssuuntausta, eikä tuomaroida kuten tuomari ja päättää, onko asiaa hyvin tai huonosti. Kiitos. Koska Kotsoliinon eli esittelijän täytyy kohta lähteä, ja hän pyysi saada käyttää puheenvuoron. Kysyn, voiko Shemetas jäädä vielä saliin, jotta kaksi edustaja Andrean ja Balsen voivat esittää omat kysymyksensä myöhemmin. Eli nyt annan puheenvuoron Kotsolinolle. Tämä koskee Olafia. Petosten torjunta- ja vuosikertomusta vuodelta 2008. Kiitos. Aluksi pyydän anteeksi. Minulla on muita sitoumuksia, joiden vuoksi joudun lähtemään laatiman mietintöluonnos toisaalta puhuu siitä, kuinka annetaan vastuuta jäsenvaltioille petosten havaitsemisessa ja toisaalta siitä, minkälaisia ehdotuksia voidaan tehdä, jotta saadaan entistä avoimemmaksi resurssien ja jäsenvaltioiden investointien ja kolmansien maiden investointien käyttö. Täytyy arvioida myös vaikutuksia ja tointen laatua. Ja Olafin kanssa, tilintarkastustuomioistuimen ja komission kanssa käytiin useita keskusteluja, samoin varjoesittelijän kanssa, ja olemme yhtä mieltä siitä, että meidän täytyy toimia voimakkaasti petoksia vasta- vastaan, jotta julkisista hankintakilpailuista tulisi entistä avoimempia. kaikilla aloilla on tietty tendenssi nähtävissä, mutta näemme luvuista, missä on kaikkein heikoin tilanne, missä taas tilanne on valvonnassa. Ja meidän täytyy ottaa mukaan kaikki virheet sektori kohtaisesti eri jäsenvaltioissa. Mitä tulee omiin varoihin, erityisesti alv, meidän täytyy parantaa jäsenvaltioiden antamaa tilastotietoa. Tässä tärkeää on hallinnollinen yhteistyö veroalalla. Neuvoston direktiiviehdotus voi olla askel eteenpäin, mutta silti on välttämätöntä tehokkaasti valvoa asiaa ja puuttua tilanteeseen, jos jäsenvaltiot eivät tee yhteistyötä. Samoin täytyy katsoa, mikä on suhde jäsenvaltioiden maksujen ja perinteisten omien varojen välillä. Maataloudessa tilanne on hyvä. Petokset ovat vähentyneet 34 prosenttia vuodesta 2007 Kuitenkin monissa maissa laimin lyödään ilmoitusvelvollisuutta silloin, kun rikkeitä sattuu. Tästä meillä on vuoden 75 362 direktiivi. Mitä tulee sitten rakenteellisiin muutoksiin? Tässä Edelleen useissa maissa on haittoja. Kuitenkin nämä kulut ovat yksi monimutkaisimmista koko budjetissa, kuten tilintarkastustuomioistuin on usean otteeseen todennut. Laadullisten tavoitteiden lisäksi er- erityisesti rakennerahastoissa määrärahoja tulee käyttää entistä paremmin laadullisesti. Mitä tulee rakennemenoihin, jäsenvaltiot tekevät eri tavoin yhteistyötä siinä, kun ne ilmoittavat rikkeistä ja korjaustoimista. Tässä viittaan vuoteen 2026. Ja myönteistä on se, että komissio on saattanut alulle erityisen yhteisen petosten torjuntastrategian yhdessä Olafin kanssa ja odotamme tältä konkreettisia tuloksia. Huolenaihetta liittyy liittymistä edeltäviin rahoituksiin. Mukana olevissa maissa täytyy tehostaa ennen kaikkea EUn määrärahojen hallinnointia ja tehostaa käytössä olevia verkostoja, jotta ei syntyisi eturistiriitoja. Samoin kaikilla tasoilla täytyy puuttua siihen, että tarjouskilpailut toimisivat entistä paremmin. Mitä tulee suoriin kustannuksiin? Tähän liittyy aina eniten petoksia ja täytyy välttää päällekkäisiä rahoitusmalleja. Tässä mennään sisäisen valvonnan suuntaan, mitä tulee siedettävän riskin näkökohdasta. Jäsenvaltiota pyydetään tietoja komissiolle ja halutaan, että oikeudellinen perusta tässä on entistä parempi niin, että todella analyysi olisi kattavampi kaikissa jäsenvaltioissa. Ja samoin tässä täytyy pyrkiä siihen, että Olaf saa käyttöönsä entistä enemmän henkilöstöä, jotta sen laatu säilyy. Sisäisen tilintarkastuksen ja Olafin välillä täytyy tehostaa yhteistyötä ja täytyy suorittaa seurantaa. Ja jotta seuranta ja valvonta olisi tehokkaampaa, tarvitaan de minimis sääntöjä. jotta Olaf ja kansallinen viranomainen voisivat tehdä entistä paremmin yhteistyötä. Tämä on edelleen kriittinen asia, siksi Mietinnössä ehdotamme sitä, että myös tarkistusten kautta pääsisimme siihen, että Olaf oikealla tavalla analysoisi kaikkia jäsenvaltioiden käyttämiä strategioita ja käyttämällä EUn määrärahoja se pyrkisi puuttumaan petoksiin vertailemalla tuloksia, joita on saatu aikaan. Olafin rooli täytyy määritellä entistä paremmin yksittäisissä jäsenvaltioissa. Ja ensimmäinen askel olisi se, että määriteltäisiin rahoitusedut entistä tarkemmin ja sitten myöhemmin saataisiin aikaan toimintasuunnitelma. Mutta jos haluamme toimia tässä edelleen vakavasti otettavasti, on välttämätöntä, että näihin petoksiin liittyviä tietoja ei käytetä väärin välineellisesti. Näin on aikaisemmin ollut esimerkiksi kehitysavussa ja kohesioavussa. Meidän täytyy tarkastella entistä paremmin niitä petosalueita, joita edelleen on olemassa, ja määrä tietoisesti mennä eteenpäin, jotta rahoitus tulisi entistä avoimemmaksi. Kiitos Kotsolino tästä yhteenvedosta. Kaikki voivat lukea mietinnön. Ennen kuin aloitamme keskustelun tästä mietinnöstä, palaamme Semetan kuulemiseen. Andreasen voi esittää nyt kysymyksensä. Thank you, Chairman. I first have a question for Mr. Bonici. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on ensin kysymys herra Bonicille. Aloitte puheenne sanomalla, että äh, totuudenmukainen ja oikeudenmukainen voidaan äh, korvata pelkästään oikeudellisella. Näin ei ole todellisessa maailmassa. Voisitteko sanoa tileistä tuota, viisi, että ne ovat oikeelliset. Ja lisäksi on kysymyksiä, jotka kyseenalaistavat tiedon tietyillä pääosastoilla. Sitten eräs metalle vastauksena kysymykseen liittyen tileihin te puhuitte saavutuksista ja saavutuksena mainitsitte tilivastaavien verkoston luomisesta. Onko tämä teidän mielestänne saavutus? Minun mielestäni se on askel tässä prosessissa. Se ei ole saavutus. Saavutus olisi tiedon laadun parantaminen. Lisäksi tilien luotettavuudesta sanoitte, että päätilintarkastaja ei ole validoinut Relex-tilintarkastusjärjestelmiä, vain päin päivää tai kaksi päivää sitten kuulimme eh, Relexistä vastaavaa komission jäsentä ja tilintarkastajat sanovat meille, että siellä on hyvin paljon virheitä. Kuinka on mahdollista, että sen jälkeen kun kymmenen vuotta sitten eh, käynnistettiin hallinnollisen järjestelmän uudistaminen, niin Relex-järjestelmälle ei tehty mitään. Mitä tulee hyväksyttävään riskitasoon, niin komissio on minun mielestäni mennyt eh, nollatoleranssilinjalta petoksen kautta tähän hyväksyttävään riskitasoon. Me olemme vähentämässä sitoumusta, mitä tulee veronmaksajien. Miksi tällainen tilanteen huonontuminen tapahtunut. Conclus. Pyytäisin, että puhutte lyhyesti, koska aika on jo oikeastaan päättynyt ja muuten emme voi keskustella kuin mietinnöstä. Voitteko vastata? Vastaan lyhyesti. Vastaus näistä tileistä. No siihen ei ole liitetty mitään huomautuksia. Jos meillä epäilyksiä olisi ollut, niin sitten niihin olisi lisätty varauksia Tilintarkastustuomioistumista tämä, tästä aiheesta keskustelu. Meillä oli vaihtoehtona ö, käyttää joko sanaa true and fair tai sitten fair ja meidän ymmärtämyksemme kansainvälisten sääntöjen mukaan oli se, että ne ovat synonyymejä. Jos kansainvälisissä säännöksissä on virheitä, niin sille me emme voi mitään. Mutta ei tässä eri termien käyttämiseen mitään ongelmaa liittyy. Ja mitä sitten ensi vuonna tehdään, niin sitten täytyy esittää tämä kysymys sille henkilölle, joka tuolloin tästä on vastuussa. Kiitoksia, olkaa hyvä. I will be also very... Niin, minäkin puhun ihan lyhyesti liittyen näihin tilivastaaviin. Tämä on minun mielestäni tärkeä kehityssuuntaus, koska loimme verkoston näiden henkilöiden välillä ja olemme toteuttaneet tilintarkastajalle valtaisen koulutusohjelman, ja tämä mahdollistaa sen, että tilintarkastuskulttuuri paranee komissiossa kokonaisuudessaan. perusteinen tilintarkastus on edistynyt ja, ja koulutuksen saralla myöskin, ja tämä verkosto on yksi välineistä. Relexistä. On totta, että päätilintarkastaja ei validoinut Relex-järjestelmiä, mutta huomattavaa parannusta on tapahtunut tilintarkastuksen alalla. On vielä asioita, joita on parannettava, mutta nämä ö, ovat materiaalisen virhetason alla. Ja toivon, että tulevaisuudessa pystymme validoimaan myös Relexin tilintarkastusjärjestelmät. Kiitoksia. Kiitoksia, Bautselis. Ačiū pirmininkė. Pagal pateiktus duomenis e, energetikos... Kiitos. Energia- ja liikennesektorin tietojen mukaan virhetaso on siellä 5 prosenttia. Oletteko samaa mieltä siitä, että täytyisi ryhtyä tarkastamaan näitä hyvin monimutkaisia menettelytapoja, jotka liittyvät varojen käyttöön ja jakamiseen? Ja toinen kysymys, kun puhumme säännönvastaisista maksuista, tieto tällaisista maksuista, sen tulisi olla julkisemmin saatavilla. Kansalaiset ovat huolissaan varoista, joita käytetään sääntöjen vastaisesti, mutta tämä tieto ei kuitenkaan saavuta tiettyjä kansalaisryhmiä tietyissä maissa. Ehkä vuoden alussa kun tilintarkastus on suoritettu, niin ehkä tämä tieto tulisi julkistaa. Ehkä tämä sitten välttäisi myöskin, estäisi virheet tulevaisuudessa. Tämä voisi olla meidän valiokuntamme kontolla ja kansalaiset myöskin tämän kautta voisivat olla näitä virheitä estämässä tulevaisuudessa. Minä voin puhua ihan lyhyesti energiasta ja liikenteestä, sanotaan kahden ja viiden prosentin välillä. Se on jossain sillä välillä. Ei se välttämättä ole se viisi prosenttia. Ja tämä on alue, jolla parannusta on tapahtunut ajan myötä, sillä on vähemmän virheitä kuin menneisyydessä, mutta se ei ole kuitenkaan saavuttanut alle kahden prosentin virhetasoa, joten se ei vielä voi olla vihreä. Tämäkin on alla, joka voisi hyötyä yksinkertaistamisesta. Joskus säännöt ovat varsin monimutkaiset. Kiitoksia. Uh, so I, I could be... No, voin ol, puhua ihan lyhyesti liikenteestä ja energiasta. kun puhun yksinkertaistamisesta, se ei liity pelkästään kohesiopolitiikkaan ja rakennerahastoihin, vaan myös liikenteeseen ja energiasektoriin. Ne ovat mukana tässä, koska rahoitusnäkymät itsessään ovat horisontaalinen lainsäädäntöä. Tietenkin meillä on aluakohtaista lainsäädäntöä ja tarkistukset alakohtaisiin lainsäädäntöihin ovat paljon vaikeampia kuin rahoitusnäkymien parantaminen. Tämä rahoitusnäkymien parantaminen tulee vaikuttamaan kaikkiin muihinkin sektoreihin. epäsäännönmukaisuuksista. Olen samaa mieltä kanssanne. Lisää avoimuutta voitaisiin saada aikaiseksi. Tällä hetkellä meillä on tällainen menetelmä, jos nimitämme väärin toimijat, pääjohtajamme nimittävät vuosikertomuksissaan ne maat, jotka eivät täytä asetusten vaatimuksia. Ja synteesikertomuksessa vuodelle 2008 me myöskin äh, ilmoitimme, mitkä jäsenvaltiot eivät täysin noudata vaatimuksia, mutta olen samaa mieltä kanssanne, että äh, lisää edistystä voitaisiin tehdä avoimuuden saralla. Kiitos. Gressel saa 30 sekuntia. Kiitos. Halusin sanota, sanoa Shemetalle vain, että parlamentin oikeudellisen yksikön lausunto pitää ottaa vakavasti, koska muuten, jos nämä toimet jatkuvat, niin Olafin toimet heikentyvät ja vaarantuvat ja kahden vuoden päästä kukaan ei tule pohtimaan sitä, kuka oli komissaari nyt. Eli nyt pitää toimia. Grazie. Kiitos. Kallas seuraavaksi Kotsolinon mietinnöstä. Olkaa hyvä. Mr. Chairman, Mr. Rapporteur, Herra puheenjohtaja, hyvä esittelijä, talousarvion valvontavaliokunnan jäsenet. Minun täytyy ensinnäkin kiittää parlamenttia siitä hyödyllistä avusta, jota he ovat tarjonneet petosten vastaisessa taistelussa ja tämä on ollut asialistalla korkealla. Me arvostamme sitä, että parlamentti julistaa vuosittaisen oman petoksen vastaisen päätöslauselmassa, joka perustuu Olafin ja tilintarkastustuomioistuimen kertomuksiin. Haluaisin kiittää herra Kotsolinoa hänen mietinnöstään ja arvostan näitä kriittisiä sanoja, joiden tarkoituksena on parantaa EU-määrärahojen hallinnointia. Huomioin myöskin tästä, tämän kannustuksen, jossa meitä kannustetaan parantamaan ja integroimaan paremmin tämä sisäisen tarkastuksen verkosto ja keskittymään osa-alueille, tietyille eh, osa-alueille tässä vastuuvapausmenettelyssä. Me haluamme tätä tarkastusmenettelyä EIF-raportointi, siitä haluamme tehdä entistä tehokkaamman parlamentin reaktiot ovat hyödyllisiä ja sitä myötä me jatkuvasti parannamme tätä valvontaverkostoamme. Olen myöskin iloinen nähdessäni sen, että tässä annetaan arvostusta sille yhteistyölle, jota komission palveluyksiköiden ja Olafin välillä on petoksen vastaisessa taistelussa ja myöskin palautteista, jota vaihdetaan näissä, näiden tutkintojen suhteen ja haluaisin kiittää parlamenttia sen jatkuvasta tuesta siinä, kun se kannustaa jäsenvaltioita ottamaan vastuun käteensä. Nämä ilmoitusasiat, no tietenkin enemmänkin voitaisiin tehdä nimeämällä väärin toimijoita. Haluaisin sanoa muutaman sanan komission vuoden 2008 kertomuksesta Euroopan taloudellisten etujen suojelemisesta – uudessa sopimuksessa vaaditaan jäsenvaltioita ja komissiota koordinoimaan toimintana, jotta suojellaan EUn talousarviota ja taistellaan petoksia vastaan. Euroopan unionin taloudellisten etujen suojeleminen on yhteisen vastuun piiriin kuuluva asia. Komissio ja jäsenvaltiot yhdessä laativat kertomuksen Euroopan unionin taloudellisten etujen suojelemisesta ja tässä kertomuksessa aivan erityisesti esitetään tilastotietoja liittyen säännönvastaisuuksiin ja petostapauksiin. Nämä tilastotiedot, joita löytyy tästä artiklan 235 mukaisesta kertomuksesta, se toimitaan myöskin jäsenvaltioille ja tässä katetaan kaikki EUn talousarvion osa-alueet, joita hallinnoidaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja kertomuksesta löytyy myöskin tilastotietoja niistä kuluista, joita komissio hallinnoi suoranaisesti. Nämä tilastotiedot yleensä ovat hyvin mielenkiintoisia median ja kansalaisten kannalta ja tämä on yksi niistä harvoista Kertomuksista, josta löytyy konkreettisia numerotietoja petoksiin liittyen, mutta näitä tilastotietoja täytyy kuitenkin harkiten lukea, koska raportoidut sääntöjen vastaisuudet ja täytäntöönpanosäännön vastaisuudet ja valvonta äh, huolimattomuudet, ne eivät ole välttämättä äh, tahallisia, eivätkä välttämättä petoksia, eivätkä tutkinnan alla olevat tapaukset ole vielä tuomioistuimen tuomion saamia petostapauksia. Petosten todellisia vaikutuksia voi arvioida ainoastaan siinä vaiheessa, kun juridinen menettely on viety päätökseen. No, tästä kertomuksesta aina käydään mielenkiintoisia keskusteluja, mutta halusin tässä vain näitä tiettyjä kohtia tuoda esille. Ja viimeisen viiden vuoden aikana me olemme pyrkineet hieman selkeyttämään tätä kuvaa, joka on edelleen tosin hyvin monimutkainen. Haluaisin kiittää teitä huomiostanne. Grazie. Kiitos. Seuraavaksi Schmidt. Thank you, Mr. Chairman. Uh, I'm a substitute. Kiitos. Olen varajäsen ja olen varjoesittelijänä tässä Kotsolinan mietinnössä olen tyytyväinen siihen työhön, mitä hän on tehnyt ja myöskin komission jäsenen kommentteihin, mutta haluaisin reagoida siihen, mitä mistä Rova Andreasen puhui. Joskus kun kuuntelen teitä, siis te kritisoitte ajan ja se on hyvä. Näin täytyykin olla. Me tarvitsemme ihmisiä, jotka aina kritisoivat asioita, mutta voisitteko joskus kun jotakin tapahtuu, niin voisitteko sitten siitäkin puhua? Eikö kritiikkinne silloin olisi hieman vilpittömämpää, jos näinkin tekisitte. Olen lukenut kirjojanne ja olen tarkastellut sitä, mitä teette ja minun mielestäni me tarvitsemme teidän kaltaisianne kollegoja, mutta joskus voisitte sanoa edes sen verran, että tämä lasi on puoleksi täynnä, eikä aina sanoa, että lasi on puoleksi tyhjä. No, petos on vakava rikos ja aivan erityisesti silloin, kun julkisista varoista on kysymys. Ja täten poliitikot ja hallintovirkamiehet julkisella sektorilla ponnistelevat kovasti petoksen vastaisessa taistelussa ja haluavat, haluavat päästä näistä säännönvastaisuuksista eroon ja EU-varojen väärinkäyttö, sitä ei voida hyväksyä. Nollatoleranssin täytyy päteä tässä, jotta tähän päästään, niin meidän täytyy tiivistää ponnistelujamme, jotta me saamme läpinäkyvyyttä EUn sisällä ja tämänkin mainitsette. Yksi askel tähän suuntaan on se, että tunnustetaan se, että maataloustukiaisten niiden täytyisi olla viimeiseen euroon saakka läpinäkyvää toimintaa. Jäsenvaltioiden EU-varojen hallinnointi siinäkin täytyy olla tiukkoja, aivan kuten komission jäsenkin sanoi. Joka ikinen väärinkäytetty euro, se on ihmisiltä varastamista. Ja sanoisin, että kruunu, jokainen varastettu, väärinkäytetty kruunukin on varastamista. Eli meidän täytyy riskinarvioinnissa parantaa toimintaamme. Meidän täytyy laatia kunnollisia toimia petoksen vastaisessa taistelussa ja meidän täytyy toimia heti, kun on pieninkin epäilys väärinkäytöksestä. Meillä täytyy olla myöskin valvontaa ja seurantaa näille säännönvastaisuuksille ja tähänhän me pyrimmekin käsittääkseni. Jos kukaan muu ei sano mitään mukavaa komissiolle, niin minä voin sen tehdä. Minun mielestäni komission jäsen on ollut erittäin hyvä komission jäsen, jos varsinkin jos tarkastellaan sitä, mistä hän lähti liikkeelle. Tällaiseen voi päästä, jos tavoitteet ovat selvät ja ne kommunikoidaan jäsenvaltioille. Suurin osa jäsenvaltioista ei hoida tonttiansa. Minunkin maassani on joitakin ongelmia kaikki mahdollinen tulisi tehdä, jotta nämä ongelmat tulevat päivänvaloon, jotta niistä voitaisiin keskustella ja sen jälkeen virheet korjattaisiin. Ja sen jälkeen Rova Andreasikin voisi välttyä siitä, että samat tapaukset toistetaan kerta toisensa jälkeen. Parannuksia on tapahtunut. Vielä yksi asia, herra puheenjohtaja. On hyvin tärkeää, että tämä liittymistä edeltävät varat ne otetaan mukaan Ruotsin radiossa pari viikkoa sitten toimittajat sanoivat, että Turkille maksetut liittymistä edeltävät avustukset. Siellä oli paljon väärinkäytöksiä. Raha ei päädy oikeaan paikkaan ja vähemmistöt eivät saa näitä varoja. Ehkäpä tämä onkin se ongelma, joka koskettaa Turkkia, mutta ehkä myöskin Euroopan unioni ja laajemmin. Yhdessä sosiaalidemokraattisten äh, sosiaalidemokraattisen kollegani Jöran Färmin kanssa me olemme lähettäneet herra Reenille kirjeen tästä asiasta ja toivon mukaan saamme vastauksen ja toivon mukaan herra Kallas saa kopion tästä kirjeestä, koska tämä on hyvin tärkeä asia. Ja sitten velvoite julkistaa tiedot siitä, miten näitä varoja on käytetty, sitä tulisi laajentaa. Jos tällainen suunnitelma olisi olemassa, niin sitten kaikkien tukia saaneiden jäsenvaltioiden tulisi toteuttaa sitä. Meillä on myöskin lainsäädäntöä, jolla hoidetaan myöskin julkisella sektorilla ilmiantajien kysymykset. Ja lopuksi esittelijälle ja komission jäsenelle tässä kertomuksen kohdassa 5.2 maatalouskohta. Tässä mainitaan tämä selvitysjärjestelmä artikla 32 neuvoston asetuksesta. Voitaisiinko tätä käyttää hieman tiukemmassa merkityksessä, koska veronmaksajat kaikkialla Euroopassa, he ehkä ymmärtävät ja voivat elää sen ajatuksen kanssa, että joidenkin määrärahojen suhteen on ongelmia, erityisesti tietyissä maissa, mutta en usko, että he voivat pitkällä aikavälillä hyväksyä sitä, että me emme tee tarpeeksi periäksemme nämä, näitä maksuja takaisin. Ja tästä syystä esittäisinkin esittelijälle ja komission jäsenelle kysymyksen siitä, onko tämä artikla ja tämä järjestelmä, ovatko ne sellaisia, että niitä voitaisiin toteuttaa hieman tiukemmassa merkityksessä. Suurkiitokset ja minun mielestäni esittelijä on tehty varsin hyvää työtä. Mireille seuraavaksi. Agovi, Thank you. I also want to... Kiitoksia. Minäkin haluaisin aluksi sanoa, että tämä mietintö on erittäin hyvä ja olen erittäin iloinen siitä, että olen tehnyt yhteistyötä Rakotsoliiton kanssa ja me olemme tavanneet ja keskustelleet mietinnöstä ihan lyhyesti. Se, mikä on tärkeää tässä on puhua julkisista hankinnoista, jossa tapahtuu eniten korruptiota, petoksia ja huonoa hallinnointia, joten haluaisin ehdottaa yhdenmukaisia hankintajärjestelmiä korruption torjumiseksi, jotta voitaisiin määritellä selkeät olosuhteet äh, julkisiin hankintoihin osallistuville ja kriteerit näille äh, tarjouskilpailulle. Lisäksi on tarkasteltava näitä kansallisella tasolla ja varmistettava julkisen rahoituksen avoimuus ja hyväksyttävä riskinhallinta ja sisäiset tarkastusjärjestelmät. Mielestäni on petoksen torjunnassa on tärkeää tarkastella avoimuutta. EU-rahojen edunsaajat pitää julkistaa. Nyt komissio on julkistanut EU-rahoistojen edunsaajat, se on 20 prosenttia kaikista rahoista. Loput 80 prosenttia, joita hallinnoivat jäsenvaltiot, niitä ei julkaista samalla tavoin kuin muita edunsaajia, joten meillä on kaksi eri kaksijakoinen järjestelmä ei voi yhdestä paikasta saada kaikkia tietoja kaikista edunsaajista Ja ehdottaisin, että meillä olisi järjestelmä, jossa kaikki edunsaajat julkaistaan samalla nettisivuilla. Ja vetoaisin komission, että se tekisi sen. Tietenkin jäsenvaltioiden on lähetettävä korrektia ajantasoista tietoa tälle internetsivulle. Lisäksi meidän täytyy pyytää komissiota arvioimaan jaetun hallinnoinnin järjestelmää ja antamaan parlamentille siitä kertomuksen. EU-määrärahojen edunsaajista, myöskin yhteisesti hallinnoiduista määrärahoista haluaisin sanoa seuraavaa. Minun mielestäni meidän pitäisi ottaa käyttöön aikaisen varoituksen järjestelmä, joka perustuu identtisiin kriteereihin kaikille jäsenvaltioille. Ja lisäksi haluaisin selkeän linkin petoksen ja korruption välille, koska rahoituspetosten ja korruption torjunnalla on usein samat tavoitteet ja usein käytetään samoja välineitä. Muistutan joulukuussa 2009 julkaistusta Eurobarometri-tutkimuksesta 78 eh, prosenttia Euroopan unionin kansalaisista olivat sitä mieltä, että korruptio on suuri ongelma heidän maassaan ja 76 prosenttia Euroopan unionin eh, kansalaisista oli sitä mieltä, että korruptiota on unionin toimielimissä. Kun torjutaan korruptiota yhteydessä rahoituspetoksiin ja EU-rahastoihin ehdotan toimenpiteitä, jotka liittyvät sanktioihin pelotteisiin, kun korruptiota löydetään, mikä liittyy myöskin veropetoksiin ja rahanpesuun. Ihan selkeitä sääntöjä on poliittisesti näkyvillä paikoilla olevien henkilöiden suhteen, kuten esimerkiksi rahapesuun liittyvässä direktiivissä. Tukholman ohjelmassa on luku talousrikoksista ja se ehdottaa mekanismia korruption mittaamiseksi jäsenvaltioissa, erityisesti julkisten hankintojen ja rahoitusvalvonnan saralla. korruption ja talouskriisin, talousrikosten torjumisen vahvistaminen. Meidän pitäisi ottaa käyttöön olemassa olevia järjestelmiä, jotka eivät ole vielä täysin käytössä. Ajattelen tässä esimerkiksi pankkisiirtojen pöytäkirjaa, takaisin puitepäätöstä ja rahoitussanktioiden puitepäätöstä. Pyytäisin, että komissio tekisi ehdotuksen äh, ammat, ammateista rahoitusalalla esimerkiksi, että äh, petoksista tuomitut eivät voisi enää toimia yrityksin johtajina. Minulla on myös muita ehdotuksia veronkierron ja laittoman toiminnan e-, estämiseksi toimenpiteet liittyen veroparatiiseihin. Ja lisäksi pitäisi kieltää esimerkiksi yrityksiltä, jotka toimivat veroparatiiseissa, tekemään yhteistyötä eurooppalaisten yritysten kanssa, jos tämä veroparatiisi on yksipuolisesti kieltäytynyt yhteistyösopimuksesta Euroopan unionin kanssa. Lisäksi täytyisi edistää Liechtensteinin kanssa tehtävää neuvostoa, äh, tehtävää sopimusta. Tätä pitäisi vaatia neuvostolta ja lisäksi vaatia neuvostolta sitä, että komissio saisi mandaatin neuvotella petoksen vastaista sopimuksista Andorra, Monakoon, San Marinon ja Sveitsin kanssa. Ja lisäksi ottaa huomioon sopimukset, jotka liittyvät veronkiertoon ja petoskysymyksiin. Ja lopuksi mainitsen tai ehdotan tätä kirjallisesti, että aloitamme menettelyn rikoslain suojasta liittyen yhteisön taloudellisiin etuihin ja samoin eräs toinen asia, jonka neuvosto on jumittanut vuodesta 2005. Ja en maininnut aluksi, olen varjoesittelijä EPP-ryhmän puolesta tässä mietinnössä. Ho capito, grazie. Onorevole Andreas. Tämän ymmärsimmekin. Andreasin seuraavaksi. Thank you, Chairman. Well, as Mr. Kiitos puheenjohtaja, koska herra Schmidt nyt puhui julkisesti suoranaisesti minun suuntaani, niin minun täytyy vastata. Minä en tiedä, mitä te teette Euroopan veronmaksajien puolesta, mutta joka tapauksessa äh, se herra Bonicin, herra Odile antama vastaus on minun mielestäni parempi. Te sanoitte, että negatiivisen ja positiivisen tai positiivisen ja negatiivisen välillä tärkeää on se evoluutio, mitä tapahtuu. Ja viittauksena teidän kommenttiin ja tähän vastaukseen on se, että veronmaksajille evoluutio ei kelpaa. He haluavat tietää, että rahat käytetään asianmukaisella tavalla. Ei tässä ole evoluutiosta kysymys, vaan tässä on kysymys siitä, että varat käytetään asianmukaisesti. Tämä on minun tehtäväni, herra Schmidt. Katson sen perään, että komissio käyttää nämä rahat asianmukaisella tavalla. Sitten herra Kallasille haluaisin, että vastaisitte siihen kysymykseen, jonka esitin Semetalle. Prodin komissio puhui nollatoleranssista petoksiin. Te puhutte nyt tällaisesta sallitusta virhetasosta. Miksi tällä tavalla on muutettu tätä asteikkoa? Grazie. Questo punto. Kiitos. Nyt kun muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, itse haluaisin käyttää puheenvuoron. Valitettavasti esittelijä, esittelijä on jo poistunut paikalta, mutta varjostelijat ja Kallas ovat vielä täällä. Itse uskon, että petokset eivät ole vähentyneet, vaan päinvastoin lisääntyneet ja ongelma liittyy jäsenvaltioiden kapasiteettiin yksittäisten valtioiden tasolla ja olevin suhteen. Mitä tulee petoksiin EU:ssa ja myös erilaisiin maksuihin, niihin liittyy todella vakavia väärinkäytöksiä EU:ssa ja erityisesti joissakin jäsenvaltioissa suuret huomattavat julkiset varat johtavat siihen, että järjestäytynyt rikollisuus ja mafia haluaa päästä käsiksi näihin varoihin. Tätä ei voida jättää huomiotta. Ja minua ei tyydyttänyt komission tiistaina antama vastaus sitä, että eh, ei tehtäisi eroa epäsäännönmukaisuuden ja petoksen välillä. Tiedämme, että näiden välillä on todella ero. Ja meidän valiokuntamme täytyy kiinnittää entistä suurempaa huomiota näihin asioihin. Ja sitten asia, johon Kallas ei enää, jota Kallas ei enää seuraa, mutta kuitenkin haluaisin puhua tästä. Eli sen lisäksi, että nimettäisiin ja julkistettaisiin ne valtiot, jotka jatkuvasti rikkovat sitä lainsäädäntöä tai joissa on ollut selkeitä petostapauksia, niin mitä komissio autonomisesti aikoo tehdä näiden valtioiden suhteen? Ja sitten toinen asia, josta puhuimme toissapäivänä, kun kuulimme Tajania ja puhuimme Galileosta, eli julkishankintaa koskeva lainsäädäntö sekä tilintarkastustuomioistuimen raportista että muista muilta tahoilta tulee ilmi se, että julkishankinnoissa on edelleen paljon parantamisen varaa avoimuudesta, avoimuudessa ja siksi meidän tulisi keskittyä tulevina kuukausina siihen, että Olaf todella voi täysin riippumattomasti ja entistä tehokkaammin tehdä työtä juuri tässä asiassa, kun EUn varoja halli, hallinnoidaan ja äh, siihen, kuinka rahanpesu tähän liittyy ja kuinka rikollin, järjestäytynyt rikollisuus pääsee varoihin käsiksi. Gressle pyysi puheenvuoroa. Puheenjohtaja, en tiennyt, että yhdistämme nämä asiat nyt tällä tavalla yhteen haluaisin vielä jatkaa vuoden 2008 vastuvapaudesta. Haluaisin vielä palata tähän, koska Kallas on juuri nyt vastuussa Olafista. Allora adesso Niin. Kallas on täällä paikalla vielä puhumassa Kutsuliinon mietinnöstä ja myöhemmin palaamme sitten vuoteen 2008. Eli nyt puhutaan ainoastaan tästä Kotsolinan mietinnöstä. Prego, se vuole rispondere. Jos haluatte vastata jäsenten huomioihin komission jäsen Kallas. Just some, some points. Uh, ja vain muutama asia, jota, jotka nousivat esiin täällä valiokunnassa. Tietenkin petosten suhteen meillä on nollatoleranssilinja, se on aivan selvää. Kaikki petos epäilyt on tutkittava ja otettava vakavasti. Tämä on käytäntö, ei tässä ole muuttunut mikään. Tämä kyse on epäsäännönmukaisuuksissa. Epäsäännönmukaisuuksien suhteen voimme puhua hyväksyttävästä riskitasosta ja komissio tulee tänne keskustelemaan tästä lähestymistavasta toukokuussa 2010 ja antaa ensimmäisiä arvioita energialiikenteen, tutkimuksen ja maatalouden, ei maatalouden, vaan maaseudun kehityksen aloilta. Ja sitten vuoden 2010 lopussa komissio antaa arvion liittyen kehitysapuun ja hallintomenoihin, jossa riskit ovat täysin erilaiset. Tämä on siis vain metodologia muutos ei ole sama asia kuin epäsäännönmukaisuus. Epäsäännönmukaisuuksissa on kyse usein lähinnä äh, äh, asiakirjojen puutteesta tai aikatauluista myöhästymisestä. Niillä saatetaan peitellä petosta, mutta usein asiakirjat tulevat hiukan myöhässä ja äh, asiat selve, selkenevät. Muutama kysymys olen samaa mieltä siitä, mitä täällä sanottiin, että yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa on tärkeää. Asiat ovat muuttuneet huomattavasti. 2004 Olaf ei saanut edes vastausta, kun se lähetti kirjeitä jäsenvaltioille. Ja jos se lähetti tutkimusasiakirjoja jäsenvaltioille, niin usein se ei saanut mitään vastausta sieltä. Mutta nyt uusi sopimus sanoo, että tämä on kummankin osapuolen vastuulla. Ja tämä antaa Euroopan unionin instituutioille paljon paremmat mahdollisuudet edetä. Tästä 50-50 kysymyksestä, joka mainitaan, tämä on uusi innovaatio, se ei ole ollut kovinkaan suosittu jäsenvaltiossa, mutta se on tietenkin huomattavasti rohkaissut meitä perimä takaisin määrärahoja ja varmistamaan, että määrärahat on käytetty oikein, joten komissio voi sitten myös periä takaisin 100 prosenttia. No se toimii. Se toimii ja meidän pitäisi pitää se sellaisenaan ja katsoa sitten, miten se toimii ja mitä pitä, voidaan kehittää. Edustaja Makovei, joka puhui avoimuudesta, minä nyt olen tässä hiukan nostalginen, koska kuulemistilaisuudessa vuonna 2004 tai kun tämä kysymys esitettiin ehdokkaalle tätä virkaa varten, eh, loppuedunsaajien, lopullisten edunsaajien julkaisemista. Ja silloin vain kaksi jäsenvaltiota julkaisi lopulliset edunsaajat ja nyt eh, se on pakollista. Nyt jos katson tätä valtaisaa eh, muutosta hallintokulttuurissa, niin vuodesta 2009 kaikki tiedot ovat julkisia äh, myös jäsenvaltioissa. Myös liittyy nyt äh, IT-ohjelmistoihin. Meillä on äh, IT-sovelluksia, joiden kautta meidän nettisivuiltamme voidaan mennä jäsenvaltioiden nettisivuille ja nähdä nämä edunsaajat. Tietenkin tätä voidaan kehittää ja vastata tiettyihin tarpeisiin, mutta nyt lopullisten edunsaajien julkaiseminen on sääntö ja se on suuri muutos. Kuten edustaja Mako veikin olemme kiinnostuneita näistä sopimuksista, jotka ovat jumissa. Ja sopimus, uusi Lissabonin sopimus antaa maille mahdollisuuden edetä näissäkin asioissa. Ja Olaf on mukana kaikissa neuvotteluissa, aktiivinen osapuoli neuvotteluissa Liechtensteinin kanssa, tupakkayritysten kanssa. Se on ollut suuri työsarka ja myöskin toimissa, jotka liittyvät, liittyvät tullipetoksiin, joka laajuudeltaan ehkä suurin ongelma EU-ssa. ja tässä ähm, jäsenvaltiot pitävät mustasukkaisesti kiinni tiedoistaan, mitä tulee arvonlisäveropetoksiin, mutta siellä on todellakin järjestäytynyttä rikollisuutta ja kyse on valkokaulusrikollisuudesta. Ja Olaf on näille jäsenvaltioille antanut jo erittäin hyödyllistä tietoa jäsenvaltioille, jotka olivat kiinnostuneita yhteistyöstä ja on siis yksiköitä Saksassa ja muualla, jotka ovat tehneet tätä yhteistyötä, mutta tämä on kuitenkin loputon taistelu. Aina on jotain tehtävää, kun jotain tapahtuu ja me voin vain varmistaa, että kaikki Euroopan toimielimet ottavat kaikki petosepäilyt todella vakavasti. Kiitoksia. Kiitos. Nyt voimme palata vuoden 2008 vastuuvapauteen. Ennen kuin annan puheenvuoron Kallakselle, pyydän, että tyylin tarkastustuomioistuimen edustaja Bonici, jos hän haluaa lisätä jotakin, niin hän voi sen nyt tehdä, vai hän ei halua nyt käyttää puheenvuoroa. Kallas. Kiitos. Tämä on, no tietenkään en tiedä, miten tulevassa komissiossa näistä asioista päätöksiä tehdään, mutta nyt olen viimeistä kertaa vastuuvapauskomission jäsenenä teidän edessänne, enkä halua nyt viedä aikaa tältä tärkeältä työltä, jota olemme yhdessä tehneet, mutta haluaisin kiinnittää huomiota tähän paperiin, joka on täällä salissa saatavilla ja se löytyy internetistäkin ja jossa puhutaan tästä menettelystä. Eli tässä keskitytään vuoden 2008 vuosikertomukseen ja haluaisin muistuttaa, että me saimme tämän marraskuussa ja tämä on paras tarkastuslausuma, mitä koskaan on saatu mutta tilintarkastustuomioistuin kuitenkin sitten kertoo siellä asioista, joissa vielä pitää parannusta saada aikaan. Työ jatkuu hyvin korkealla kunnianhimojen tasolla. Voisin antaa esimerkin. Voin vakuuttaa teille, että komissio pyrkii päätymään positiiviseen tarkastuslausumaan. Tämä on sitä pitkän aikavälin politiikkaa, jota me kollektiivisesti harjoitamme ja mitään tämän vähäisempää ei voida odottaakaan ja tämänhän komission ja sen semetakin vahvisti. Rakennerahastot tämänhetkisessä komissiossa alkavat kantaa hedelmää ja komissio tulee hyväksymään vaikutuskertomuksen rakennerahastoihin liittyen helmikuussa, eli juuri hyvissä ajoin teidän seuraavan kokouksenne kannalta katsottuna. Täällä virhetaso vuodelta 2007 ja 2013 on alhaisemmalla tasolla, mutta tästä moitteettomasta varainhoidosta on tehty avainasia uudessa komissiossa ja siellä on ehdotuksia kaikenlaista toimista, joilla tähän päästään. Viimeisen viiden vuoden aikana me olemme tehneet yhteistyötä tämän valiokunnan kanssa, jotta jäsenvaltiot ottaisivat enemmän vastuuta ja lisätoimiakin on suunnitteilla Lewandowski on vahvistanut aikeensa, josta puhuttiin jo vuonna 2008 tällaista synteesikertomuksesta, jonka oikeusperustaa tulisi tulevassa varainhoitoasetuksessa vahvistaa. Tämä on välttämätöntä ja neuvosto näyttäisi olevan menessä samaan suuntaan. Komission palveluyksiköissä edelleen valiovertailua työstetään kaikkien pääosastojen osalta me haluamme osoittaa sen, että tätä vuosiyhteenvetoa käytetään ja että niihin voidaan luottaa. Kansalliset ilmoitukset me olemme sopineet Ruotsin ja Hollannin kanssa, että me annamme ohjeita, jotta näiden, näistä saatavaa lisäarvoa hieman painotettaisiin ja Haluaisin kertoa, kuinka iloinen olin, kun sain hollantilaisilta ja ruotsalaisilta valtiovarainministeriltä kirjeen siitä, että että taloushallintoa on parannettu ja yhteisön varojen käyttöjä on parannettu ja nähtäväksi jää, miten sitten äänestys neuvostossa sujuu. Eli sain tämän kirjeen, jossa saimme tunnustusta meidän työllemme ja sanottiin selvästi, että he ovat kiinnostuneita tekemään yhteistyötä vastaisuudessakin, jotta nämä kansalliset ilmoitukset saadaan kuntoon. Myöskin sisäisen tarkistuksen laatua tulisi parantaa ja kaikkia tilintarkastussuosituksia tulisi noudattaa. Tämä tilintarkastuksen edistyskomitea, sen roolia, keskeistä roolia tullaan parantamaan tässä komission kokonaisarkkitehtuurissa. Ja sitten mitä avoimuuteen tulee, Barroso vahvisti kirjoittaessaan aikaisemmin tässä kuussa Busekille, äh, hän sanoi, että heillä on mandaatti viedä tätä avoimuusasiaa eteenpäin ja olen tällä viikolla lähettänyt kirjeen, jossa sanon, että me olemme valmis tekemään yhteistyötä esimerkiksi lobbarirekisterin suhteen ja miten kansalaisjärjestöiltä voidaan vaatia todisteita siitä, miten he ovat käyttäneet varoja, joita he ovat EUlta saaneet. Vuosi 2008, no se oli Dassin kannalta paras mahdollinen vuosi. Olen iloinen voidessani tämän sanoa ja on todistusaineistoa edistyksestäkin virastaan poistuva komissio on ansainnut tunnustusta ja tuleva komissio sen täytyy ylläpitää tätä hyvää työtä ja varmaankin olette samaa mieltä siitä, että on täysin oikeutettua antaa komissiolle vastuuvapaus vuodelta 2008. Haluaisin kiittää huomiosta. <laughs> Grazie. Prima di dare la parola relatore onorevole... Kiitos. Varjostelija Liberatski on pyytänyt puheenvuoroa ja tähän Kootsolinon mietintöön on aikaa jättää tarkistuksia ensimmäisen hel- helmikuuta asti. Liberatski. Mr. Chairman, Mr. Chairman, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ihan pienen kommentin sanoa tässä, kun tämä on meidän viimeinen kuuleminen. Me komissio sen Kallaksen kanssa noin viisi hyvää vuotta. Me todella voimme sanoa, että edistystä on tapahtunut joka vuosi. Kuitenkin sain sen vaikutelman, sain herra, me herra Bornicilta niin hienon kaavion. Tässä kaaviossa sanotaan, että 2005-2008 edistystä on tapahtunut 9 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että edistys kehitystä on noin 2,5 prosenttia vuosittain. Vielä 53 prosenttia on saavutettava. Tämä tarkoittaa, että tähän menee 20 vuotta, jos yhtä nopeasti edette. Ja minun mielestäni tämä on hiukan liian pitkä aika. Meidän pitäisi ehkä hiukan nopeuttaa tätä prosessia. Menen sitten yleisiin huomautuksiin. Ja Arvostan kovasti varapuheenjohtaja Kallasta ja haluaisin esittää komission jäsenen kaksi kysymystä, jotka olevat, ovat erään, ikään kuin yhteenveto. Suurin ongelmamme virheet rakennerahastoissa. Voitteko sanoa meille, mitä konkreettisia askelia komissio on jo tehnyt vuonna 2009 tämän 11 prosentin vähentämiseksi 11 prosenttia rakennerahaston määrärahoja, joita ei ole käytetty sääntöjen mukaisesti. Mitä voisimme tehdä? Tämä on ensimmäinen kysymys. Should I Vastaanko heti? Vai odotetaanko kaikki kysymykset yhdessä? No hyvä rakennerahastot. Muistan, että kaikki kuulemiset viime vuosien aikana. Ja se on tietenkin huolenaihe. Mitä nyt sanoisin? Tietenkin tämä on suuren mielenkiinnon kohteena. Ja me katsomme, mitä voimme tehdä. Tämä on vähän monimutkainen asia, koska tässä on kyse yhteishallinnosta joskus siirtyminen päätöksenteosta tilintarkastukseen, täytäntöpanon kautta tilintarkastukseen on hyvin pitkä. Mutta me emme ole vielä soveltaneet edellisten rahoitusnäkömien vaikutuksia johtopäätöksiä. Silloin virheaste oli paljon korkeampi. Nyt olemme dynaamisempia ja joustavampia ja päätämme hankkeet vuodelta 2006 ja aikaisemmin ja sitten menemme uusiin rahoitusnäkymiin. Ja uskomme, että siellä virhetaso alenee. Sitten minulla on sanottava, että joka vuosi olemme vahvistaneet takaisin perintää ja rahoitussanktioita. Tämäkin on valtaisa muutos. Se on todella tapahtunut viimeisen parin vuoden aikana, kun ihmiset, jotka olivat vastuussa rakennerahastoissa, ryhtyivät todellakin perimään takaisin ja keskeyttämään maksuja. Ja teillä on paljon tietoja siitä, että maksuja on keskeytetty Espanjalle, ystäiselle kuningaskunnalle ja Kreikalle ja on tehty toimia tilanteen korjaamiseksi ja tällä on ollut vaikutusta myös jäsenvaltioihin, joten meillä on nyt tarkempi kuva korjauksista ja takaisinperintämenettelyistä. Todellista lisääntymistä, korjaukset noin 4 miljardia euroa aluepääosastolle ja työllisyyspääosastolle 1,1 miljardia. Vuonna 2009 kokonaistakaisinperintä määrä oli noin 3 miljardia ja rakennerahastoissa se oli 1,7 miljardia. Nämä ovat suuria summia ja me tiedämme, että metodologisesti on hankalaa kuvailla takaisin perintöjä, mutta nyt olemme ainakin samaa mieltä siitä, miten kuvailla niitä. Ja minun on sanottava, että tämä on myös herättänyt jäsenvaltiot, jotka ovat olleet neuvostossa keskustelemassa vastuuvapauskysymyksistä, niin on selvää, että kaikki nämä toimenpiteet ovat lisänneet jäsenvaltioiden tietoisuutta heidän, niiden vastuualueista, joten toivotaan, että tämä etenee ja myöskin rakennerahastojen virheaste alenee. Kiitos. Pyydän teitä puhumaan pikaisesti ja lyhyesti, koska kysymyksiä on paljon. Thank you. Eh, Kiitos. Hyvä komission jäsen, haluaisin kysyä näistä sisäisen valvonnan menettelyistä. Tässä puhuttiin eurooppalaisesta lisäarvosta ja vastinetta rahalle periaatteesta. Kun komissio esitti tämän kustannushyötyanalyysin valvontajärjestelmistä, no tässä ei rajoituta ainoastaan rahaan, vaan myös Euroopan maineeseen ja arvoihin. No, tämä liittyy tähän sallittuun ö, riskitasoon. Ja tämä tullaan esittelemään toukokuussa 2010 koskien niitä osa-alueita, joissa on eniten työtä tehty. Eli siellä puhutaan valvonnan kustannuksista ja tuloksista, mutta mutta tästä löytyy vastauksia moniinkin kysymyksiin, koska joissakin, joillakin osa-alueilla valvonnan hinta on kovin korkea, mutta komission jäsen ei voi sitten sallia ainuttakaan sääntöjen vastaisuutta tällaisissa asioissa, joissa kustannuksen valvonnan hinta on niin korkea. Joissakin, joillakin osa-alueilla se on jopa 30 prosenttia kokonaiskustannuksista. Koska aikaa on niin vähän, niin vielä yksi kysymys. Me olemme kovin innoissamme näiden kansalaisjärjestöjen suhteen, mutta mitä rahaan tulee, no todellisuus on se, mitä se on, ja kysymykseni olisikin, voisiko komissio selittää, millaisiin toimiin on ryhdytty, jotta olisi jonkinlainen selkeä kokonaiskuva niistä rahoista, joita kansalaisjärjestöille on myönnetty. Nämä kansalaisjärjestöt, jotka, no, joiden kaikkien täytyy toimia eurooppalaisen hallinnon alalla, niin äh, niiltä odotetaan sitä, että ne ovat rekisteröityjä ja niiden taloudelliset taustat äh, ovat rekisterissä nähtävillä. Ja silloin ne voivat saada rahoitusta EU-talousarviosta. Pari vuotta sitten tästä keskusteltiin. Kansalaisjärjestöjen kirjo on niin laaja, suurin osa niistä toimii ympäristön alalla – ja yleensä sitten asiasta vastaavat pääosastot ja pääjohtajat ovat vastuussa siitä, miten kansalaisjärjestöjä arvioidaan ja luokitellaanko ne EU-apurahoille kelpoisiksi järjestöiksi. Tiedän, että tämä työ on jatkuvaa. Tietenkin me voimme ottaa ajatuksia ja tietoja näistä talousarvioista ja rekistereistä ja saattaa ne yhteen ja luoda jonkinlainen kokonaiskatsaus. Tiedän, että Sefteshifts, joka on tulevaisuudessa vastuussa tästä, niin hän on lupautunut tähän, eli kyllä se tulevien kuukausien aikana tullaan tekemään, mutta tietenkin kansalaisjärjestön määritelmä on se suuri kysymysmerkki edelleen. Thank you. Let me give a chance to to give to ask questions. Kiitoksia. Haluaisin antaa kollegoille mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia hyvä komission jäsen ystävällisistä vastauksista. Grazie a lei, relatore. Kiitos teille esittelijä. Gressle. Kiitos, koska olette vastuussa komissaarina Olafista – niin tässä tarvitaan todella herkkyyttä ja vielä enemmän. Pääosaston siirtymisessä parlamentti oli mukana, tai se jätettiin sivuun, ja haluaisin todella, että tähän puututtaisiin, koska tässä on kyse Olafin legitiimiydestä sen toimissa, ja siksi tämä on välttämätöntä. Pääsihteeri Dei viittasi tähän eilen. Hän sanoi, että ei ole syyttä huoleen, mutta mielestäni meillä todella on syytä huoleen. Siksi haluaisin pyytää, että vastuussa oleva komissaari todella puuttuisi asiaan. Haluaisin vastauksen kahteen kysymykseen. Te olette vastuussa henkilöstöstä ja viimeisimmän vir- virkamiesten palkkojen noston jälkeen tilanteeseen pitää puuttua. Ehkä, oletteko valmis tarkastelemaan uudelleen vuosittaista palkionlaskumallia? Tämä ei ole mitenkään selkeä. Ja sitten kiinteistöpolitiikka ja vuokrat komissio sanoo, että koska kiinteistöt kuuluvat komissiolle, kuuluvat myös vuokrat komissiolle. Te saitte esimerkiksi takaisin rahat parlamentin urheilukeskuksen laajennustöistä. Mikä tilanne on nyt? No. It's, um, uh, Niin, tämä ekonomat kysymys on varsin hankala. Tämän, näiden määrärahojen käyttöä on seurattava budjettimenettelyjen kautta ja se on aivan selkeästi säännelty. Budjettimenettely on noudatettava, enkä näe tässä mitään ongelmia. Tätä voidaan pitää ehkä epäsäännönmukaisuutena, että tällaiset tilit olivat olemassa, mutta näitä ei enää ole. Ne ovat budjetissa, ikinä teemmekin budjetin kanssa, niin sen päätöksenteko on selvää ja avoimuus on selvää ja kaikki on selvää. Sitten nämä kolme suurempaa kysymystä. Toiseksi palkkojen laskumenettelmä ja koko tämä konflikti, joka on syntynyt. Tämä on hyvin poliittinen kysymys ihan tästä historiasta. Tämä on hyvin poliittinen päätös jäsenvaltioiden, ammattiyhdistysten, Euroopan toimielinten välillä. Ja metodi on aina oltava olemassa. Ja sitten tätä metodia ei voida kyseenalaistaa, kun joku tulee siihen lopputulokseen, että tämä metodi antaa meidän nyt varsin yllättävän tuloksen tänä päivänä. Mutta me sovimme tästä metodista vuosia sitten. Se oli vaikea päätös. Ja jos joku joku relevantti toimija haluaa muuttaa maksujärjestelmää, niin sitten on palattava tähän metodiin. Ja metodi luotiin, jotta vältettäisiin se, että uusien, uudet jäsenvaltiot vaikuttaisivat palkanlaskumenetelmään, koska uusien jäsenvaltioiden palkko joissa tendenssi oli se, että ne nousivat nopeammin ja vanhat jäsenvaltiot pelkäsivät, että tällä tavoin automaattisesti komissionkin palkat nousisivat, joten valittiin kahdeksan jäsenvaltiota tämän mallin pohjaksi. Minä voin keskustella ihan mistä tahansa mallista ja komissio voi keskustella ihan mistä tahansa mallista, mutta minä en voi hyväksyä sitä, että siis meillä on tämä malli. Se on osa työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua. Näin on joka jäsenvaltiossa. Ei voida nyt yhtäkkiä sanoa, että nyt tulos tästä mallista on vähän outo ja sitten muutetaan sitä. Ei, sitten ei sovelleta tätä mallia. Aina on sovellettava tätä mallia, jos on sopimus työmarkkinaosapuolten ja jäsenvaltioiden välillä. Näin se on kaikissa maissa. Ranska neuvottelupalkan nostoissa, samoin Saksa 5 prosentin palkan korotuksista korkean tason virkamiehille. Jos joka vuosi virkamiesten palkat, julkisten edustajien palkat jätetään poliittisten päätösten armoille, niin siitä tulee varsinainen sekasotku. Jos tämä mekanismi ei toimi, niin sitten me palataan toisiin menettelyyn. Aloitetaan koko neuvottelut uudestaan. Näin täytyy toimia. Jos jäsenvaltiot ovat välineellisiä tässä, niin tietenkin ne maksavat eurooppalaiseen budjettiin, jos niillä on todella perust perusteltuja huomautuksia siitä, että tämä metodi ei toimi, koska tämä metodi antaa ensi vuonna täysin erilaisen tuloksen. Palkat eivät nouse. Se on aivan selvää. Ja sitten taas taloudellinen tilanne paranee. Mitä meidän pitäisi sitten tehdä? Meidän täytyy luopua metodista ja sanoa, että hyvä on, nostetaan palkkoja nyt, koska tilanne on parantunut. Tämä on minun kokemukseni. Tämä on hyvin, ähm, hyvin polttavia kokemuksia edellisestä elämästäni niin omasta maassani. Jos on tällainen menetelmä, niin sitä pitää pitää kiinni. Eh, tai sitten pitää muuttaa tätä menetelmää, mutta ei pidä sanoa, että oho, nyt tapahtui jotain, eh, jota emme odottaneet. No ei nyt sitten sovelleta tätä menetelmää. No sitten Olafista. Minä tiedän tämän kysymyksen varsin hyvin, mutta en todellakaan tiedä mitä tehdä Vuonna 2005 herra Brynner oli vuoden virkaa tekevä pääjohtaja ja hänellä oli kaikki valtuudet aloittaa tutkimuksia ja niin poispäin, mutta nyt minä en ole lakimies. Ja tietenkin luen tätä hienoa laillista tekstiä näistä huomautuksista. Mitä minun nyt pitää tehdä? Herra Brüner kuoli ja sitten meillä täytyy olla jonkinlainen mekanismi sen suhteen, miten tätä elintä hallinnoidaan. Ja meillä on tämä mekanismi. Meillä on henkilö, joka on vastuussa ollut jo vuodesta 2005 kaikkien sääntöjen mukaisesti ja hän jatkaa. Ja sitten me aloitamme nimitysmenettelyn uudelle pääjohtajalle, jos joku on sitä mieltä, että tämä nimitys menettely on nopea, niin minä olen kyllä hyvin skeptinen. Se, että nimitimme herra Brynnen, siihen meni vuosi, kaikki nämä neuvottelut. Kaikki on, menee hyvin, jos olemme samaa mieltä näistä henkilöistä, mutta me emme ole samaa mieltä ja eri toimielimillä on eri eh, näkemyksiä ja tässä tulee menemään kauhean paljon aikaa. Ja sillä aikaa sitten on laillista epävarmuutta Olafissa. Ja ihan hallinnon kannalta minun mielestäni on ainoastaan tämä yksi mahdollisuus. Meillä on henkilö, joka jo komission päätöksellä vuonna 2005 lähtien on ollut siellä. Hänet nimitettiin pääjohtajan sijaiseksi pääjohtajan puuttuessa. Ja minä en voi hyväksyä sitä, että Olaf toimii ilman johtajaa. Mutta jos meidän nyt täytyy määritellä johtaja, nimittää johtaja jossain toimielinten välisessä menettelyssä, joka kestää vuoden, niin mitä siinä välissä sitten tapahtuu? Yritetään nopeuttaa tätä uuden pääjohtajan nimitystä, mutta kaikkien sääntöjen äh, kanssa tämä tulee viemään aikaa ja välissä Olaf kuitenkin toimii. Tämä on minun kokemukseni mutta lakipykälien maailma on hyvin monimutkainen ja tällaiselle tavalliselle taloustieteilijälle eh, se ei aina aukene. Grazie. Onorevole Andreasen. Kiitos sitten Andreasen. Thank you, Chairman. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Vastauksissanne kymy, kysymyksiin täällä puhuttiin Espanjan korkeasta virhetasosta – on, olen saanut valituksia veronmaksajilta siitä, että kaupunkisuunnittelussa on paljon Espanjassa korruptiota ja mikä teidän mielipiteenne on siitä, että annetaan tukiaisia edelleen sellaisille alueille, joissa korruptio on korkealla tasolla? Eilen pääsihteeri Catherine Day sanoi, että komission jäsenten ohjesääntö oli olemassa ja että se oli ihan moitteeton meidän valiokuntamme on saanut viime vuonna eh, laati viime vuonna mietinnön, jossa oli paljon suosituksia. Haluaisin tietää, aikooko komissio ottaa tämän mietinnön huomioon ja tehdä jotakin, jotta komission ohjesääntöä tarkistettaisiin. Roa Day myöskin sanoi, että henkilöstösääntö uusitus, uusitus hallituksessa keskitytään vain ulkoisiin toimiin. Onko tämä totta vai tullaanko henkilöstösäännöt uusimaan kokonaisuudessaan? Kiitos. Mitä Espanjaan tulee, me olemme keskeyttäneet viisi operaationaalista ohjelmaa ja jos tulee uusia petostapauksia, niin niihin puututaan ja pyydämme Olafia tarkastelemaan kaikkia näitä tapauksia. Tiedän, että tämä on Tässä on kysymys tiivistä yhteistyöstä meidän viranomaistemme ja Espanjan viranomaisten välillä. En kuitenkaan usko, että meidän tulisi käytännössä tässä nyt ryhtyä Espanjaa osoittamaan erityisesti sormella. No totta toki Espanjalla on joitakin projekteja, joissa rahoitus on keskeytetty ja peritty takaisinkin 200 miljoonaa euroa ja viisi ohjelmaa on keskeytetty, mutta näin on käynyt kyllä muissakin maissa. Eli yleisesti ottaen meillä on sellainen kuva, että Espanjan viranomaiset suurimpaa osaa projekteista pystyvät hallinnoimaan. No tietenkin Espanja on iso maa, emmekä me voi ottaa vastuuta sitten kaikista paikallisyhteisöistä. Sitten sitten ohjesääntönä no, tämä on mielenkiintoinen aihe ja viimeisen viiden, viime vuoden aikana usean otteeseen siitä täälläkin on keskusteltu ja tietenkin olen valmis taas keskustelemaan te voitte aina hienosäätää tekstejä, mutta minun vaikutelmani on se, että tämä teksti ei koskaan tule olemaan täydellinen. Ja se on aina hieman ajastaan jäljessä. Vuonna 2000 komissio ehdotti tällaista toimielinten välisen elimen perustumista, joka tutkisi sitten tällaisia eturistiriitakysymyksiä. Eli todennetaan se, onko kysymys todellisesta eturistiriitatapauksesta vai ei. Mutta näitä kaikkia ei voi laittaa paperille, koska aika kulkee ja elämä menee eteenpäin. Komissiolla on oma eettinen elin, jossa arvioidaan korkeiden virkamiesten toimia. Tämä on ehkä ratkaisu. Teksti ja komission jäsenten ohjesääntö tai käytännössääntö, se on iso teksti Meillä on myöskin komission tutkimus, hyvin mielenkiintoinen tutkimus, jonka nimi on ammattietiikka julkisten viranhaltijoiden keskuudessa. Siellä, siinä tarkastellaan tuomareiden, parlamentin jäsenten, korkeiden virkamiesten, hallitusten jäsenten toimintaa ja johtopäätös oli se, että komission ohjesääntö menee todella pitkälle ja on ehkä jopa liiankin yksityiskohtainen. Ja joissakin maissa, erityisesti uusissa jäsenmaissa, tällainen lainsäädäntö saattaisi osoittautua liian yksityiskohtaiseksi, mutta tietenkin uusi komissio tulee keskustelemaan uudesta ohjesäännöstä ja varmasti ottaa huomioon kaikki tärkeiden sidosryhmien suositukset, kuten esimerkiksi tämän teidän valiokuntanne suositukset. Sitten meillä on nyt tarve hallinnoida, säädellä tätä ulkoisen, ulkosuhdehallintoa ja saada se toimimaan. Tähän liittyy välttämättömien päätösten paketti, joka täytyy vain runnoa läpi. Mutta laajemmin tarkasteltuna meillä ei ole mitään ajatusta siitä, että henkilöstösääntöjä ryhdyttäisiin perusteellisesti rukkaamaan, mutta varmaankin keskusteluja syntyy, kun puhutaan rahoituskehyksistä, koska se on hyvin tärkeä osa näitä rahoituskehyksiä. Mutta tällä hetkellä ulkosuhdehallinto, sitä käsitellään erikseen. Grazie. Onorevole Chatsimarkakis. Kiitos sitten Hatsimarkakis. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin liittyä tähän esittelijän kehuun. Tässä komissio on päässyt hyvään suuntaan. Luvut ovat aina eh, entistä parempia ja tämä on hyvä saavutus. Ja koska tämä on nyt meidän viimeinen yhteinen istunto, me voin tämän myös sanoa. Tämä liittyy myös siihen, eh, mitä parlamentti teki edellisen komission kanssa ja kuinka jatkamme tällä polulla. Eli parlamentin rooli on ollut merkittävä ja se, mitä Liberatski sanoi, on todella merkittävää. Tämä täytyy muistaa, koska jos katsomme, kuinka toimimme toistemme kanssa ja varmasti tullaan pohtimaan sitä, tuleeko vastuuvapaus vai ei, niin voimme puhua suurista asioista, kääntyä aina tai syyttää aina sormella jäsenvaltioita, mutta tämä ei ole tässä tärkein asia, vaan haluaisin kuulla komissaarin näkemyksen, koska hänellä on tästä kokemusta. Eli että pitää pohtia todella sitä, että tässä annetaan nyt vastuvapaus mahdollisesti sellaiselle komissiolle, joka ei ole enää edes virassa. Ja tässä viitataan aina menneisiin toimiin. Viime vuonna annoimme vastuuvapauksen, koska Lissabonin sopimus oli tulossa ja meidän piti mielestämme toimia poliittisesti korrektisti. Mutta nyt kun komissio aloittaa uudelleen työnsä, meidän täytyy puhua selkeää kieltä ja tämä tarkoittaa sitä, että katsomme, mitä te komissiona voitte tehdä ja mitä ette voi tehdä. Ja tällä viikolla kuulimme selvää puhetta tästä ulkosuhdehallinnosta. Ja jos katson, mitä komissio voi omissa toimivaltu- omien toimivaltuuksien nojalla tehdä, tässä puhuttiin Olafista, sanoitte itse, että en tiedä mitä voimme tehdä, mutta meidän täytyy, herra Kretänin, toimet täytyy ensinnäkin selvittää, mutta mutta tässä on nyt kaksi esimerkkiä siitä, mistä te olette komissiona vastuussa. Eli kansalaisjärjestöt, te olette kirjoittanut että, tässä kirjassanne, että no tehkää itse nämä mm, yksinkertaiset työt. Tässä riittää pikku hiiren, hiiren käyttö, mutta Mielestäni ei ole hyvä, että nyt kun on tulossa uusi komissio, se on joutunut käymään läpi kuulemiset ja nyt sen täytyy vastata tilanteeseen. Komission viranomaisten olisi pitänyt jo tehdä tämä työ. He olisivat voineet tämän tehdä ja kuten lehdistä voi lukea, he saavat hyvää palkkaa ja he olisivat tähän kyllä pystyneet. Mutta ette halua ehkä osoittaa meille ketä te tuette ja missä. Ja Shevtsovic puhui tästä. Hän sanoi, että jotkin kansalaisjärjestöt todella toimivat aktiivisesti EUta vastaan. He hyökkäävät esimerkiksi investointipank- investointipankkia vastaan, ja tätä ei voida todellakaan hyväksyä tai sivuuttaa. Ja toinen esimerkki ovat nämä toimeenpanovirastot, joista tänään vielä keskustelemme. Saimme tästä selkeän analyysin, tämä näyttää hyvältä. Itse olen ollut mukana työstämässä toimeenpanovirasto. Ja tiedän, että kustannushyötysuhde on hyvä, koska siellä käytetään heikompi, heikommin palkattuja sopimussuhteisia virkamiehiä – ja saadaan etuja tätä kautta, mutta se on epäselvää, päästäänkö todella niihin poliittisiin tavoitteisiin, joita asetamme. Muita tavoitteita kyllä seurataan, mutta poliittisten tavoitteiden täyttymistä ei seurata valitettavan usein ollenkaan. Ja nämä virastot todella esimerkiksi eh, tutkimusneuvostossa ja perustutkimuksessa pyörittävät todella suuria rahoja. Tämä täytyy sanoa selkeästi. On turha eh, hienostella. Haluan eh, kyllä tunnustaa sen, mitä Kallas on aikaisemmin saanut aikaan, mutta tulevan komission, johon te tulette kuulumaan, täytyy toimia vastaisuudessa uudella tavalla. Kuulemisissa huomasimme, että asiat keskittyvät entistä tiiviimmin komission puheenjohtajan. Selvä, mutta jos näin on, niin silloin hänen täytyy myös kantaa suurempaa vastuuta. Meidän täytyy keskustella tästä avoimesti. Ja ehkä varapuheenjohtaja voi välittää tämän viestin tulevan komissioon – Mielestäni parlamentin täytyy painostaa entistä voimakkaammin tähän suuntaan. Thank you very much. About NGOs, um, I... Kiitoksia kansalaisjärjestöistä. Voin suositella teille sitä, että kutsutte kansalaisjärjestöt tänne ja kuuntelette heidän lausuntojaan siitä, kuka vastustaa Euroopan unionia ja kuka ei, ja ehdottaa niille, että me leikkaamme eh, ympäristövirastojen rahoitusta, koska ne ovat kaiken kriittisimpiä Euroopan unionista. Minusta olisi mukava kuulla reaktio. Ja ei voida määritellä. Tämän kyllä näkee, mutta olen aina sanonut, että esimerkiksi vammaisjärjestöt, kenen tulee tukea niitä? Tarvitsemmeko vammaisten mielipidettä. Kyllä, me tarvitsemme heidän mielipidettään. Sitten meidän pitäisi rahoittaa näitä järjestöjä. Tietenkin ympäristöalan järjestöt, suuri määrä niistä eivät ehkä kaikki ovat kiinnostuneita selkeistä tavoitteista, jotka on julkisesti määritelty, mutta tämä on erittäin vaikea aihe. Me keskustelimme tässä valiokunnassa tästä muutama vuosi sitten ja annoin sitten vastauksia. Ja vastauksen sain kollegoilta vastuupääosastoilta. Me emme rahoita yhtään äh, kansalaisjärjestöä perustuen ainoastaan niiden olemassaoloon, vaan me rahoitamme hankkeita ja hankkeiden äh, rahoitus toimii kuten kaikki muissakin hankkeita, tilintarkastus, säännöt ja niin poispäin. Myöhemmin kävi ilmi, että näin ei aina ole. Joskus me annamme tai pääosastot antavat rahaa myös kansalaisjärjestölle vain siksi, että ne ovat olemassa. Jos haluatte keskustella tästä erittäin arkaluontoista poliittisesta kysymyksestä ja määritellä, mikä on kansalaisjärjestö, jos sanotte, että ne vastustavat jatkuvasti Euroopan unionia, niin sitten ne sanovat, että eh, ne ovat erittäin Euroopan myönteisiä, ne ainoastaan ovat kriittisiä sen suhteen, miten Euroopan unioni toimii, ja tämä on aivan eri asia. Tämä avoimuusrekisteri on uusi asia. Sanoitte, että tämä rekisteri on täysin uusi asia ja todellakin tarvitaan vähän aikaa siihen. Ja tiedän, että yksi seuraajistani on luvannut teille Äh, tämän listan edunsaaja kansalaisjärjestöistä ja rekisteröidystä kansalaisjärjestöistä ja äh, tähän menee tietenkin aikaa, koska asioihin menee aikaa Euroopan unionissa. Sitten virastot. Meillä on kahdenlaisia virastoja. On äh, erillisvirastoja, niitä on kaiketi 23 ja toimeenpanavirastot ovat sitten osa komissiota. Me olemme vastuussa niistä, eikä ole mitään epäselvyyksiä. Ja tämä on sitä, että täytyy tarkastaa tilit ja arvioida poliittiset tulokset. Ja meillä on yksi virasto, joka suljettiin määräajan loputtua. Ja voin vain sanoa, omasta näkökulmasta. Tietenkin tarkastelin tulevaa niin ja siellä on nyt kolme toimeenpanovirastoa ja yksi erillisvirasto ja otin tilintarkastustuomioistuimen kertomukset ja muut kertomukset ja katsoin, että ei tämä hallinto näytä huonolta. Voitte olla varmoja siitä, että otan nämä asiat hyvin vakavasti ja yritän katsoa, miten niitä hallinnoidaan. Mutta virastokysymykset sinänsä, virastojen lisääntyminen on kysymys, josta keskusteltiin viime kaudella ja mielestäni sitä pitää keskustella, koska meillä on ongelma Meillä on enemmänkin ongelma erillisvirastojen suhteen. Meillä on Euroopan unionissa erillinen vastuuvapaus, mutta jos kysytte, mikä menee pieleen, niin sitten komissio vastuussa. Samanaikaisesti virastot ovat hyvin riippumattomia käyttämään määrärahoja ja niin poispäin. Te keskustelette komission vastuuvapaudesta ja erikseen kaikkien virastojen vastuuvapaudesta. Niitä on 20 tai enemmän. Tietenkin niiden täytyy olla samalla arvoisia, mutta on vaikea olettaa, että kuulette kaikkia virastoja. Joitakin virastoja pitäisi ehkä analysoida vähän syvällisemmin. En tiedä, ehkä on aika, että komissio... Minä voin sanoa, että nämä keskustelut siitä, että kuka johtaa ja miten johdetaan. Jokaisella on oma henkilökohtainen tyylinsä, mutta vastuuvapauden alalla voin sanoa, että tämä vastuuvapaustiimi oli hyvin itsenäinen ja se sai hyvin paljon tukea myös puheenjohtajalla, enkä voi sanoa, että tällä saralla olisi kukaan puuttunut asioihin. Meitä kunnioitettiin ja budjettipääosastot ja muut, jotka käsittelivät tätä, joten kyllä tämä on toiminut. Kiitoksia. Ajana. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kommentoida sitä, mistä Andrasen puhui Espanjan suhteen. Tähän niin, tästä voidaan sanoa, että myös Britanniassa tämä taso on hyvin korkea. Haluaisin kysyä myös englantilaisilta pankeilta siitä, Mitkä olivat syyt, miksi tähän tilanteeseen tultiin? No, Kallas, haluan onnitella häntä siitä, että hän saa uuden mandaatin uudessa komissiossa. Voimme näin jatkaa tätä hedelmällistä keskustelua. On totta, että nyt kun ajatellaan tuleviakin aikoja, tarvitsemme enemmän konkretiaa virastoista. Puhuimme Bonicin kanssa valvontakuluihin liittyvästä ongelmasta, erityisesti maataloudessa. Tilanne on varsin tehokas, koska esimerkiksi kohesiossa nämä kustannukset ovat paljon pienemmät. Te sanoitte, että joissain alueissa ollaan jopa 30 prosentissa. Meidän pitäisi tietää, mikä tilanne tarkalleen ottaen on, jotta voimme tehdä työtä. Sitten kansalaisjärjestöt. Kansalaisyhteiskunta kritisoi meitä ja EUta, aivan kuten mekin teemme täällä parlamentissa. Tämä kuuluu mieli- ilmaisuvapauteen ja demokratiaan. Ja tämä tuo mukanaan lisäarvoa Euroopalle. Se, että kritisoidaan ihan millä tahansa alalla, missä olen ollut mukana ympäristöstä liikenteeseen kritiikki on aina tervetullutta, koska se, siitä saadaan aikaan jotakin hyvää. En tiedä, mikä ongelma tässä on avoimuutta täytyy lisätä. Ei tässä tarvitse koiraa tappaa toivoen, että päästään taudeista eroon. Ja Olaf, tilanne ei ole... No, tämä oli espanjalainen sanonta, en tiedä mitä se täällä nyt kääntyi. Kallas, olemme hieman huolissamme nykytilanteesta. Tunnen olevani vastuussa osaltani tästä, koska kun johtaja valittiin, tiesimme, että hän on virkaa tekevä, koska Brynerille valitettavasti kävi niin kuin kävi. Mutta kysyisin tai pyytäisin teitä pohtimaan siitä, kuinka toimielinten välistä konsensusta voidaan kunnioittaa. Nyt kun tehdään päätöksiä, ei ole hyvä, että parlamentti ei ole päässyt mukaan. De Magistris varmasti voi meitä auttaa kuitenkin tässä asiassa eteenpäin ja osoittaa, mitä voimme tehdä. On tärkeää, että riippumattomuus voidaan taata. Totta kai vaikeuksia on Brynin korvaamisessa Olafissa. Tilanne on valitettava. La invito ad essere breve. Annan teille vielä mahdollisen mm, lyhyesti vastata sitten vielä yksi kysymys. I just then reply, reply about Olaf independent. Vastaan vain tähän Olafin riippumattomuuskysymykseen, koska kaikkiin muihin vastaus taisi jo tullakin. Olafin riippumattomuus operationaalisesti, sitä ei ole koskaan viimeisen viiden vuoden aikana asetettu kyseenalaiseksi. Teidän valiokuntanne järjesti Olafista kuulemisen pari vuotta sitten ja johtopäätös oli se, että ongelma vuonna 2004 kun lähdettiin liikkeelle, tämä oli se suuri kysymys. Miten varmistetaan se, että kukaan ei puutu Olafin tutkintoihin? Teidän valiokuntanne järjesti kuulemisen ja tarkasteli syvällisesti näitä asioita ja veti sellaisen johtopäätöksen, että Olafin riippumattomuutta ei ole koskaan rikottu. Jos on epäilyksiä, niin on olemassa valvontalautakunta, joka koostuu vakavasti otettavista henkilöistä. Eli jos on konkreettisia kysymyksiä, niin niihin täytyy tietenkin puuttua, mutta minä voin vain vakuuttaa, että minun linjani on aina ollut se, että kunnioitetaan Olafin täyttä riippumattomuutta tutkinnallisissa asioissa, eikä tässä varmaan mikään tule muuttumaan. Kiitos. Grazie. Onorevole Audi, l'ultima domanda. Kiitos. Vielä Odi, viimeinen kysymys. Merci, monsieur le président. Kiitos, herra puheenjohtaja. Minäkin vuorollani haluaisin sanoa, kuinka meillä tulee teitä ikävä ja kuinka olemme arvostaneet teidän rauhallisuutta ja kärsivällisyyttä ja päättäväisyyttä. Joskus, kun te olette täällä salissa ja luette niitä papereita, joita palveluyksikkönne ovat teille valmistelleet, niin näyttäisi hieman siltä, että te olette hieman pitkästynyt, mutta nyt tänään olitte aivan erinomainen ja todella jäämme kaipaamaan teitä ja haluaisin onnitella teitä siitä, että jäsenvaltionne valitsi teidät uudelleen komission jäseneksi. Niin, kysymys on sama, jonka esitin jo professori Bonicille Millä tavalla te tulkitsette tilintarkastustuomioistuimen arviota vuodesta 2008? Meille on sanottu, että tulossa on positiivinen tarkastuslausuma ja sanoi, että tilintarkastustuomioistuin tässä arvioi evoluutiota, eli asiat ovat menossa oikeaan suuntaan. Mutta tilintarkastajan täytyy tehdä päätös siitä, antaako hän positiivisen tai negatiivisen arvion vai positiivisen varauksineen. Ja tämän kysymyksen esitän teille myöskin kollegion jäsenenä tämä 248 perussopimuksesta, jossa pyydetään tilintarkastustuomioistuimelta lausuntoa, ei mitään arvioita – itse olen esittelijänä tässä asiassa ja olemme keskustelleet paljon siitä, tulisiko vastuuvapauden myöntämistä lykätä. Ja loppujen lopuksi ehdotimme parlamentille, että hyväksytään vastuuvapaus, koska tilanne poliittisesti oli hyvin hankala, koska vaalit, parlamenttivaalit olivat tulossa. Nyt olemme kuitenkin uuden vaalikauden alussa eli tilanne on erilainen. Eli haluaisin tietää, onko teidän mielestänne nyt tulossa positiivinen vai negatiivinen tarkastuslausuma. Kerran eräs virkamies sanoi minulle, että parlamentti aina haukkuu, haukkuu, mutta ei koskaan pure. Ja pahoin pelkään, että tänä vuonna keskustelut johtavat vastuuvapaudessa sellaiseen tilanteeseen, jossa meidän täytyy todellakin tietää, että onko tämä tarkastuslausuma positiivinen vai negatiivinen. Eli miten te tätä tulkitsette, tätä tilintarkastustuomioistuimen kertomusta? Tämä artikla, jonka mainitsette. Kiitoksia hyvistä sanoista, mutta jotkut näistä hyvistä sanoista menevät myös professori Bonnicille, joka on todella tehnyt tästä eh, tarkastuslausumasta luettavamman ja ymmärrettävän. Ja meillä on ollut yhteinen etu, nimittäin parantaa rahoitushallintaa Euroopan unionissa ja tilintarkastustuomioistuin on ollut erittäin avulias näinä vuosina. Joten tämä teksti tietenkin kuvastaa hyvin tilannetta nämä kaksi kolme sivua, että tilintarkastustuomioistuin on kirjattanut, kuten pitääkin olla. Sopimus vaatii, että tilintarkastustuomioistuin on annettava lausuma tilien oikeudellisuudesta ja laillisuudesta tiliin liittyvien transaktioiden oikeellisuudesta ja laillisuudesta. Ja on hyvin vaikea miettiä, että miten tämä tavoite voidaan saavuttaa. Mutta jos menemme samaan suuntaan, niin olemme melkein myönteisessä tarkastuslausumassa yritetään pitää tämä toiminnassa ja pitää se pragmaattisena ja osittain teknokraattisena. Minä en ole laisinkaan harmistunut, koska olen kyllä ymmärtänyt, että demokratia on hyvää asia, mutta ei ole kyse pelkästään vaaleista ja puheesta, vaan myös toiminnasta. Ja jonkun on varmistettava, että demokratia toimii ja me tässä hoidamme tämän tehtävän. Kiitämme komissaari Kallasta näistä kuulemisista. Tämä veikin paljon aikaa. Nyt voimme siirtyä seuraavaan kohtaan, eli Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 13.2009. Onko toteuttamistehtävien siirto toimeenpanovirastolle järkevä vaihtoehto? Mm, paikalla on tilintarkastustuomioistuimen asiasta vastaava jäsen Massimo Vaari paikalla. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Yritän puhua mahdollisimman tiiviisti ja pyydän jo nyt anteeksi, jos esitykseni jää tämän takia joitakin aukkoja, mutta viittaan tähän koko kertomukseen. Ja nyt minulla on kunnia esitellä tämä kertomus. Ja siinä halutaan arvioida sitä, onko tiettyjen toteuttamistehtävien siirto toimeenpano virastoille ollut järkevä vaihtoehto yhteisön talousarvion kannalta. Tutkimuksessa, jossa vastattiin esimerkiksi, ja haluan tässä viitata parlamentin erityiseen pyyntöön, jonka se esitti jonkin aika sitten, Tilintarkastustuomioistuin tarkisti ensinnäkin sitä, käytettiinkö toimenpanovirastoja perustettaessa tiettyjä oikeanlaisia analyysejä ja kriteereitä tämän pohjana. Ja onko tästä ollut hyötyä ei ainoastaan taloudellisesti, vaan myös siinä, että on pystytty parantamaan palveluita ja hallintoa näissä virastoissa. Ja lisäksi tarkastelemme siitä, onko komissio pystynyt tehokkaasti tarkastelemaan ja valvomaan näiden virastojen toimintaa. Ja mitä tulee toimi, toimeenpano virastojen toimintaan, tutkimuksen tuloksena tämä vuonna 2000 aloitettu uudistus antaa mahdollisuuden siihen, että komissio pystyy näin keskittymään entistä paremmin omaan ydintoimintaansa, eli politiikkojen strategiseen hallinnointiin, niin että se ei joudu keskittymään enää toimeenpanotehtäviin yhtä voimakkaasti. Komissio on käyttänyt tässä eri periaatteita ja tuomioistuin huomasi, että yleisesti ottaen toimeenpanovirastoihin päädyttiin enemminkin sen takia, että tämä oli käytännöllisesti merkittävää, kun teknisen avun virastoja purettiin ja aikaisemminhan nämä samat virastot joutuivat suuren kritiikin kohteeksi, eikä niinkään sen takia, että arvioitiin näitä tiettyjä ohjelmia, joita tässä siirrettiin näille uusille virastoille. Ja voidaan vahvistaa, että komissio pohtii edelleen uusien virastojen perustamismahdollisuutta siten, se, et, siten että se arvioi vaikutuksia omaan henkilöstötarpeeseen ja resursseihin. Ja tässä voin viitata henkilöstömonitorointiin vuodelta 2007. Eli tämä on peruste, jonka pohjalta usea virastoja perustetaan. Ja sitten jotkin asiat, jotka ovat jääneet huomiota, esimerkiksi rahoitustekijät, kustannushyöty, analyysiin. Niissä usein rajoituttiin ainoastaan tarkastelemaan kustannuksia niin, että monet muut eh, erät jäivät eh, analyysin ulkopuolelle. Esimerkiksi mitä tulee kustannuksiin, kun eh, toimitaan yhtä aikaa komissiossa ja uudessa virastossa, siis siirtymäaika. Samoin ei ole otettu huomioon vaikutuksia, joita tulee koko toimintasyklin ulkopuoleisista toimista. Ja vaikutus tältä osin on jäänyt aika heikoksi. Ja sitten toinen asia, mitä tulee rahoituksellisiin hyötyihin käyttämällä toimivanovirastoja virastoja rahoitushyöty on ollut selkeää, eli noin 75 prosenttia käytetystä henkilöstöstä on sopimusperusteisia ja tämä taas tuo selkeitä säästöjä mukanaan, koska heidän palkkansa ovat noin puolet siitä, mitä pysyvät virkamiehet olisivat tienanneet, jos he olisivat olleet komission palkkalistoilla. Kuitenkin haluan lisätä tähän, että tästä säästöerästä täytyy vähentää sellaisten uusien paikkojen luominen, jotka liittyvät horisontaalisen valvontaan sekä komissiossa että virastoissa. Ja lisäksi tästä käy ilmi, että varsinainen säästö riippuu myös siitä, kuinka henkilöstä, joka ennen toimi komissiossa, siirretään uusiin toimiin erilaisilla komission toiminta-aloilla. Ja samoin tähän liittyy luotettavan tiedon saanti aikaisemmasta tilanteesta – ja esimerkiksi työn, työtaakan jako strategisten ja muiden toimien välillä se on jäänyt tässä huomiotta ja tilintarkastustuomioistuin ei ole voinut ottaa tätä huomioon laatiessaan tätä raporttia analysoidessaan säästöjä. Komissiolla ei edelleenkään ole käytössään näitä tietoja niistä henkilöistä, jotka tekevät näitä samoja toimia pääosastoissa tällä hetkellä. Kuitenkaan tästä huolimatta ei voida jättää huomiota niitä etuja, joita näillä virastoilla on saatu. Erityisesti erikoistumisen avulla, koska näin ollaan saatu aikaan parempia työsuorituksia Esimerkiksi eh, maksatusajat ovat lyhentyneet, työn laatu on parantunut ja samoin ollaan tiedotettu entistä paremmin ulospäin näistä toimista ja tietoa on pystytty välittämään ulospäin entistä paremmin, mikä on lisännyt EUn näkyvyyttä yleisössä. Ja minun on myös lisättävä tähän, että henkilöstön valinta joilla on ollut erityiskapasiteetteja, ei ole ollut niin joustava kuin olisi toivottu. Ja tämä on merkittävää, koska tämä on vaikuttanut virastojen käynnistämiseen ja pidentänyt näitä aikoja. Ja sitten mitä tulee komission harjoittamaan virastojen valvontaan, tähän on vaikuttanut, ovat vaikuttaneet negatiivisesti jotkin asiat. Ja tästä tämä näkyy siinä, että on toimittu epätasapainoisesti tulosten ja painopistealueiden määrittelyn osalta. Ja sitten lopuksi suositukset. Tuomioistuin suosittaa, että komissio kävisi läpi niitä järjestelmiä, joita liittyy tämän ulkoistamisen potentiaaliin. Ja samoin täytyisi parantaa kustannushyötyanalyysejä, jotta niitä voidaan soveltaa täysimääräisesti koko päätöksentekoprosessiin. Ja lisäksi tarvitaan selkeää ja luotettavaa tietoa työtaakkaan ja siirrettyihin toimiin sekä ennen että ulkoistamisen jälkeen. Ja neljänneksi pyydämme tuomaan esiin menestystekijöitä, niitäkin selvästi on ollut, joiden kautta toimeenpanovirastot ovat saaneet aikaan entistä parempaa tulosta ja pyydämme, että näitä menestystekijöitä sovellettaisiin myös ohjelmiin, joita on käynnissä komis sisällä. Ja lopuksi virastoille tarvittaisiin tavoitteita, joita voi määrän, ja tavoitteiden ja tulosten mukaan arvioida, tarvitaan entistä parempi pohja tavoitteille, joita on määrä tavoitella tulevina vuosina. Kiitos, kiitos siitä, että tiivistitte tätä raporttia näin hyvin. Nyt annamme puheenvuoron esittelijä Herzogille. Thanks, uh, thanks very, very much. Kiitos puheenjohtaja oli erittäin hyvä ja ajankohtainen ajatus laatia tämä erityiskertomus tästä aiheesta, koska me kaikki tiedämme, että jotta saataisiin korvattua nämä melkeinpä sata teknisen avun toimistoa virastoilla on hyvä asia, mutta oli kuitenkin tärkeää, että tässäkin valiokunnissa tarkastellaan näitä toimeenpanovirastoja. Monet ovat sitä mieltä, että meillä on liikaa virastoja ja toimeenpanovirastot ovat niitä, joissa Euroopan parlamentilla ei ole mitään oikeutta myöntää vastuuvapaasta. Eli tämä on erityinen tilaisuus kiittää tilintarkastustuomioistuimelta siitä, että se on laatinut tämän kertomuksen, koska se antaa meille mahdollisuuden tarkastella tätä asiaa ja haluaisin lähteä liikkeelle ensimmäisestä suosituksesta, niin jotta valvonta toimenpanovirastojen suuntaan olisi parempaa, niin meidän täytyy todennäköisesti pyytää tilin tarkastustuomioistuimelta sitä, että joka kolmas tai viides vuosi ne laativat samantyyppisiä analyysejä, jotka antavat parlamentille mahdollisuuden valvoa näiden virastojen toimintaa. Tämä on parempi kuin, että se jätetään vain, tai että se hoitetaan samalla tavalla kuin komission vastuuvapauden puitteissa. Ja sitten kun me puhumme toimeenpanovirastoista, niin me puhumme Euroopan unionin toimielimistä ja Euroopan unionin toimielinten äh, kuva on meidän kaikkien vastuulla. Puhumme myöskin 32 miljardista eurosta joka on näiden virastojen talousarvio. Me puhumme yli 1300 työntekijöistä, jotka työskentelevät näissä virastoissa. Eli tämä on iso tehtävä ja on täysin välttämätöntä, että me tarkastelemme tätä yksityiskohtaisesti. Kun tilintarkastustuomioistuin laati tämän kertomuksen, niin heidän esittelijänsä teki yhteistyötä parlamentin kanssa. Me keskustelimme tästä useaan otteeseen ja haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta tästä avoimesta ilmapiiristä tämän asian käsittelyssä. En aio nyt mennä yksityiskohtiin näihin tavoitteisiin, koska herra Varjonen mainitsi. Mainitsisin vain joitakin omia johtopäätöksiäni, joista varmaan on hyötyä meille – kun me esitämme lisävaatimuksia kysymme komissiolle tulevaisuuden vastuuvapauksien suhteen. Komission valvonta toimeenpanovirastojen suuntaan se ei täysin moitettomasti toimi ja meidän täytyy kehittää uusia indikaattoreita, joiden kautta me voimme mitata näiden virastojen suorituskykyä. Toimenpanovirastojen perustamisen taustalta ei tulisi löytyä ainoastaan henkilöstövoimavarojen puutteita, vaan myöskin sitä, että selkeästi erotetaan politiikan teko ja täytäntöönpano tehtävät, täten komissio voisi keskittyä strategisiin tehtäviin. Meidän näkemyksemme kuitenkin on se, että todennäköisesti ei ole mitään syytä perustaa uusia toimeenpanoivia virastoja, ellei komissio saa sitten ennen vuotta 2013 uusia vastuita. Kuten Varikin tässä mainitsi, 75 prosenttia työpaikoista menee alihankinnan kautta ja tässä syntyvät 50 prosentin säästöt ja tietenkin tämä kuulostaa hyvältä, mutta jos lukee mietinnön muut kohdat, niin sitten huomaa, että jotkut virastot eivät voineet käynnistää työtänsä ajoissa, koska tehtävät kuitenkin ovat olemassa, mutta työntekijöitä ei ole paikalla, koska rahoitusta ei ole. Joskus puhutaan kuukausista, joskus vuosista ja joskus puhutaan siitä, että ehdokkaita ei ole lainkaan, koska esimerkiksi yksi toimeenpaneva virasto ei löytänyt tilinpitäjää pitkään aikaan. Me nämä työpaikat kuvaillaan henkilöstöhallintopääosaston toimesta – ja meidän täytyy esittää itsellemme kysymyksiä siitä ja tämä kustannushyötyanalyysi on parempi tehdä tässä. Onko hyvä, että tässä syntyy säästöjä vai menetetäänkö tässä tehokkuutta ja kärsiikö imago, jos virastot eivät sitten toimi moitteettomasti. Eli meidän täytyy ehkä hieman tarkemmin pohtia tätäkin kysymystä erityisesti siitä syystä, että mitä virastoihin tulee, niin sieltä, sieltä täytyy löytyä asiantuntemusta. Siellä ei yleistiedoilla pärjätä. Ja tästä syystä työntekijöiden löytäminen on entistäkin hankalampaa. Minä päätän puheenvuoroni tähän. Haluaisin vielä kerran kiittää yhteistyöstä tilintarkastustuomioistuimen kanssa ja haluaisin muistuttaa meitä kaikkia siitä, että olisi välttämätöntä, että tämä valiokunta, vaikka me emme voi vastuuvapautta myöntää, niin meidän täytyisi silloin tällöin tätä, tähänkin palata ja ainoa tapa hoitaa tämä on että pyydämme tilintarkastustuomioistuimelta tämän tyyppisiä erityiskertomuksia. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Gresle. Kiitoksia. Minä puhun varjoesittelijämme Rumajan puolesta. Minäkin haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta ja Eh, Rova Herzogia, joka tuntee virastot erittäin hyvin ja olemme siitä erittäin iloisia, koska se hyödyttää meitä kaikkia. Täällä on muutama eh, lause täällä työasiakirjassa, jolla on valtaisat rahoitusvaikutukset. Jos katsomme eh, sopimussuhteisia työntekijöitä ja virkamiehiä, niin palkkaerot ovat valtaisia, mutta meillä on nyt tämä 40 prosenttia sopimussuhteisia työntekijöitä, niin tämä vaatimus sama palkka samasta työstä, jonka puolesta yleensä olen, niin sillä on valtaisia rahoitusvaikutuksia ja me voimme ainoastaan saavuttaa sen, jos meillä on siihen mahdollisuudet, mutta niitä mahdollisuuksia me ei tällä hetkellä ole. Joten tässä muodossa tämä ei ole oikeudenmukaista, koska emme voi omia vaatimuksiamme toteuttaa. Siksi olen hyvin kriittinen tämän asian suhteen. Kiitoksia. Grazie. Onorevole Ajala. Kiitos sitten Ajala. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Teidän ehdotuksenne, tässä mitä tästä Varin raportissa sanottiin, tunnen sekä sääntelyvirastot että toimenpanovirastot. Ja minua yllätti se, että tässä sanottiin niin selkeästi, että toimeenpanovirastot ainoastaan toteutettiin siirtymällä uuteen järjestelmään komission huonosti toimivista tahoista mielestäni ei kuitenkaan ollut nyt ihan näin. Ei tässä ole kyse siitä, että henkilöstö on halvempaa, vaan tarvitaan entistä enemmän joustavuutta, jotta saamme todella houkuteltua asiantuntijoita, jotka eivät ehkä halua olla virkamiehiä, vaan heillä on muitakin mahdollisuuksia markkinoilla. Useinhan kyseessä ovat juuri esimerkiksi seitsemänvuotiset hankkeet. Ja haluaisin kysyä herra Varilta, viittasitteko tässä kaikkiin virastoihin, tapahtuuko kaikissa niissä samalla tavoin? Esim- ainakaan TEN virasto ei näyttäisi olemaan tällaisessa tilanteessa. Kaikissa toimielimissä sekä parlamentissa että komissiossa ja sääntelyvirastoissa on sopimussuhteisia virkamiehiä. Ehkä tästä voitaisiin puhua, mutta en ymmärrä, että tässä nyt olisi kyse ainoastaan halvemmasta työvoimasta. Grazie per le... Kiitos. Ja vielä loppupuheenvuoro Tomari Varille lyhyesti. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Rova Herzogia ja myös kahta muuta edustajaa Gresleä ja Ajalaa heidän myönteisistä arvioistaan tilintarkastustuomioistuimen tekemästä työstä. Mitä tulee henkilöstöongelmiin, sanoisin, että näitä ongelmia on vähän kaikissa virastoissa. Rekrytointikriteerit, joita käytetään, on kaikissa virastoissa samat. Ja jos puheenjohtaja minun sallii jatkavan, hän sanoi, että tiivistin aikaisemmin hyvin, niin ehkä voisin käyttää viisi minuuttia siihen, että kiinnittäisin huomionne tekstin kohtaan 50, koska henkilöstökysymys on yksi tämän tilintarkastustuomioistuimen raportin keskeisimmistä osista ja voisin tästä lyhyesti lukea. Kohta 50 sanoo, että erityispätevien ihmisten rekrytointi on kestänyt kauemmin kuin ajateltiin. Virastot käyttävät samoja ehdokasluetteloita, joita komissiokin käyttää, ja admin pääosasto ne hyväksyy. Lisäksi rekrytointivirastoihin tapahtuu matalammille tasoille, kun taas sopimusvirkamiehiltä pyydetään tai vaaditaan korkeampaa koulutustasoa kuin muilta. Näin tässä todetaan. Eli tässä on kyse jatkettavista sopimuksista. Ja jos meillä olisi enemmän aikaa, voisimme tietenkin analysoida tätä tekstiä ja näitä eri profiileja tässä – raportissa yksityiskohtaisemmin, mutta valitettavasti minulla ei ollut aikaa kuin lukaista tämä läpi. Kiitos. Nyt päätämme keskustelun tästä esityslistan kohdasta. Komissio haluakin vielä lisätä jotakin. Merci, monsieur le président. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Ehkä pari kommenttia tästä mietinnöstä, joka meille on tuttu todettu. Ensinnäkin, mitä tulee vastuuvapauteen, haluaisin muistuttaa, että toimeenpanovirastojen kohdalla niillä on pieni operationaalinen budjetti, josta annetaan parlamentin toimesta erillinen vastuuvapaus ja sitten on toinen varsinainen operationaalinen budjetti, josta komissio antaa vastuuvapauden ja parlamentti sitten antaa komissiolle oman hyväksyntänsä. Eli tätä kauttahan koko tämä vastuuvapausmenettely on parlamentin valvonnassa. Sitten mitä henkilöstöön tulee, no tässä täytyy käydä oikeanlaista keskustelua. Siis täytyy ensin sanotaan, että on hyvä, että saadaan säästöä, säästöjä aikaan ja sitten sanotaan, että täytyisi kohdella kaikkia tasavertaisesti. Tämä on hyvin herkkä ja hyvin poliittinen kysymys. Tämä juontaa juurensa perussääntöihin meillä äh, oli aikaisemmin vain, meillä on nyt kuusi toimeenpanovirastoa ja sieltä löytyy virkamiehiä ja sitten on toisenlaisia virastoja, joissa on sopimussuhteisia virkamiehiä. Tässä on kysymys uudistuksesta kun keskustellaan yleisesti ottaen henkilöstöhallinnon ulkoistamista. Tämä ei ole mikään pikkukysymys, joka liittyy ainoastaan toimeenpanovirastoihin. EUn tai komission palveluksessa on yhteensä 5000 sopisuhteista virkamiestä, eli tässä täytyy olla tietoinen, mistä puhutaan koska toimeenpanovirastot ovat vain pikkuasia. Tässä on kysymys no 5000 työpaikkaa lisää, niin tämähän on valtava talousarvio-ongelma. Eli meidän täytyy olla hieman varovaisia. Ja sitten olen samaa mieltä tietenkin siitä, mitä tohtori Vassi tässä sanoi. Kiitos komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimen edustajalle. Nyt vielä muut asiat. Ensinnäkin sihteeristön avulla 22. 23. helmikuuta järjestetään Shemetan kuuleminen. Alun perin piti kuulla Olafia. Sitä täytyy katsoa, vahvistaako komissio vielä tämän. Mutta tuolloin voimme yksityiskohtaisemmin sitten käsitellä myös tänään läpikäytyjä asioita. Brown sanoi, että hän pääsisi paikalle ja voisimme tuolloin todella järjestää tämän tapaamisen. Ja sitten toinen asia, jos teille sopii, löysimme lukkoon nyt kiireellisen koordinaattoreiden kokouksen, johon liittyy oikeudellisen yksikön antama lausunto, joka koskee tavallaan ristiriitaista konfliktuaalista suhdetta valiokuntaan sihteeristö Siis lisäksi meidän täytyy päättää, lähteekö parlamentti mukaan oikeusjuttuun, johon liittyy Saksa. Tästä täytyy tehdä päätös pikaisesti. Andreasen. December 2 and 3 I don't want... niin, minä vain halusin palata tähän joulukuun toinen ja kolmas kokouksen pöytäkirjan. Haluan tehdä muutosta, mutta haluaisin, että kohdasta 8c keskustellaan uudellaan. Se liittyy ilminantajien ilmoituksien hallinnolliseen käsittelyyn. Mielestäni sitä käsiteltiin hyvin lyhyesti ja haluaisin, että se otetaan uudelleen esityslistalle. Lisäksi toivoisin, että puheaikaa hallinnoitaisiin paremmin, koska Minun mielestäni tämä ei ollut tasapainoista ja sen pitäisi olla tasapainoista alusta asti. Honorable Gressle. Gressle. Vielen Dank. Kiitoksia. Haluaisin tähän liittyen, tähän valitukseen liittyen sanoa ja haluaisin puhua sen puolesta, että liitymme siihen. La prossima riunione il... Seuraava kokouksemme on 22. helmikuuta kello 15, joten tapaamisiin tuolloin. Kiitos.